Buenos días. les... No niin, huomenta. Jos teille sopii, niin voisimme jatkaa eilen alkanutta kokousta. Ja aluksi meillä on julkinen kuuleminen luottoluokituslaitoksista. Tämä on hyvin ajankohtainen asia. Tästä keskusteltiin jo viime viikolla, kun meillä oli kuuleminen Gary Dragin kanssa Meillä on mietintö, joka liittyy luottoluokituslaitoksiin ja jota käsitellään tässä valiokunnassa ja Domenici on sen esittelijä. Eli jos teille sopii, niin Vera Ross, joka on ESMAN pääjohtaja, eli rahoitusmarkkinoiviraston pääjohtaja. Eli Ross, teillä on 10 minuuttia aikaa. Olkaa hyvä. Kiitos varapuheenjohtaja, kiitos arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, hyvää huomenta. Ensinnäkin kiitos siitä, että minut on tänään kutsuttu tänne kertomaan teille meidän näkemyksistämme luottoluokituslaitoksista ja esityksistä, jotka liittyvät asetukseen, jota olen tekemässä. Aloittaisin lyhyen puheenvuoroni sanomalla muutaman sanan ESMAn nykyisestä työstä, luottoluokituslaitosten alueella. Kuten muistanette, nämä määräykset, jotka liittyvät eh, luottoluokituslaitoksiin CRA 2, 2 viime vuoden heinäkuussa näytti siltä, että ESMA oli ottamassa vastuuta päivittäisestä työskentelystä ohjauksesta, joka liittyy näihin rekisteröityihin luottoluokituslaitoksiin Viime vuoden lokakuusta lähtien ESMA on välittömästi ottanut ensimmäisiä ohjaavia askelia. Teimme ensimmäisen tarkastuksen kolmesta tärkeimmästä luottoluokituslaitoksesta viime joulukuussa ja tämän raportin valmis julkaisemaan ensimmäisen neljänneksen aikana tänä vuonna. Vuoden 2012 aikana tulee myöskin tulemme valmistelemaan eh, raportointi välineitä, jo mukaan luettuna keskitetty tietokanta, joka on tärkeä tutkijoiden kannalta. Tulemme myöskin tekemässä arviointi, joka liittyy säädöspuitteissa lukuisissa eu kuulumattomissa maissa ja etsimään sopivia yhteistyöratkaisuja näiden maiden ohjaajien, valvojien kanssa niin, että voi varmistaa sen, että suurin osa kolmansista luokituksista niiden käyttäminen säätelytarkoituksiin on mahdollista myöskin unionin sisällä. Nyt puhun niistä CRA-esityksistä, jotka ovat tällä hetkellä esillä. Lukuisat esitykset ovat sellaiset, joilla on myönteinen vaikutus kokonaisuudessaan puitteissa, jotka koskevat CRA-ohjaamista. Ensinnäkin määräykset, jotka liittyvät siihen, että ne, jotka tekevät rakenteellisia rahoitusvälineitä, niin täytyisi myöskin antaa tietoa, joka liittyy laatuun ja myöskin taustalla oleviin tietoihin. Sen lisäksi olisi välttämätöntä, että ne täytyisi antaa myöskin palkinnoituksestaan niistä palkkioista, että ne saavat asiakkailtaan nämä luottoluslaitokset. Mitä tulee sitten konf- intressi eturistiriitojen ehkäisemiseen, se on välttämätöntä. Tämä määrä osoittaa, että nämä luottoluokituslaitokset eivät saa esittää luokituksia silloin, kun eh, osakkeenomistajilla on intressejä tai jos nämä arvioitut yksilöt ovat itse luottoluokituslaitosten osakkeenomistajia. Sen lisäksi me odotamme mielenkiinnolla esityksiä, jotka liittyvät siihen, että miten rajoittamaan ristiinomistusta luottoluokituslaitosten kesken. On tärkeää, että saataisiin täsmäiset määräykset asianmukaisella tavalla, jotta voitaisiin välttää todellisia tai mahdollisia konflikteja, ja eturistiriitoja, jotka liittyvät resurssilaitoksiin ja niiden osakkeenomistajien välillä on hyvin tärkeä askel oikeaan suuntaan. Yksi asia, joka on välttämätön, on se, joka liittyy, että ESMA pyrkii samaan aikaan harmonisoidun arviointi asteikon, jota käytetään kaikissa luotuslaitoksissa Euroopan unionissa. Kun on todettu, että tämä saattaa johtaa siihen, että on rajoituksia sille, miten markkinaosanoistajat voivat pohtia tai verrata eri eh, arvo, arviointiluokit asteikkoja ja metaloita käytetään. Yhtenäinen asteikko loisi vertailukelpoisen mahdollisuuden eh, verrata näitä arviointeja. Tämä mahdollistaisi myöskin avoimuutta, yhteensopivuutta ja verrattavuutta silloin ja avoimuutta myöskin, joka liittyy arviointiprosessiin ja voisi myöskin vahvistaa kilpailua tällä sektorilla. Sen lisäksi ehdotus varmistaa myöskin sen, että jäsenvaltioiden täytyy varmistaa siviilioikeudellinen vastuu kaikista rikkomuksista, jotka liittyvät asetukseen, joka koskee rikkomuksia eh, luottamuslaitosasetuksia kohtaan. Ja myöskin eh, tämä, tämän suurta vastuuta, joka liittyy esimerkiksi eh, rakennettiin tuotteisiin luotuihin alueeseen, joka aloitettiin muutama vuosi sitten. Sen lisäksi ehdotus voisi myöskin varmistaa sen, että saataisiin voimakkaampaa arvi- laadullista toimintaa ja myöskin äh, muita mahdollisuuksia. Vaikka me olemme yhtä mieltä komission määrityksestä, että käytettäisiin menettelyllisiä sääntöjä, olemassa, jotka ovat olemassa EUn jäsenvaltioissa, on tärkeää myöskin katsoa, mitä mahdollisuuksia, mahdollisuuksia on, on sille, että on olemassa ristiriitaisuuksia eri järjestelmien kesken. On syytä myöskin huolesti pohtia sitä, mikä on tilanne, niin että saataisiin aikaan todella tasapainoinen velvo, vastuujärjestelmä, joka myöskin saavuttaa sen tavoitteet, joita halutaan. Mitä sitten tulee eräisiin estyksiin, mm, mitä varovaisuutta pitäisi ottaa huomioon erilaisilla alueilla, jotka liittyvät tähän äh, esityksiin, jotka koskevat luottoluokitusasetusta. Ensinnäkin esityksessä on puhuttu ESMAlle kesmakolliset vaatimukset, jotka liittyvät siihen, että laittaisiin uutta metodologiaa, mitä tulee niiden voimaantuloon. Esityksessä aivan oikein todetaan, ESMA edelleenkin tulee viittamaan samoihin kriitteisiin omassa arvioinnissaan, kuten olemassa olevan asetuksen voimassa, mikä merkitsee sitä, että ei puututa itse arviointiprosessiin. Kuitenkin nykyisestä valvonnasta, valvonnasta kokemuksesta, joka on hyvin rajallista. Tämä uusi rooli, sitä kannalta katsottuna voisi olla jännitteitä sen osalta, mikä on ristiriita puuttumattomuuden ja riippumattomuuden välillä. Yksi periaate voisi olla se, että olisi periaatteen perustuvia periaatteita, jotka liittyvät itse näihin arviointiprosesseihin. Tämän kautta pyritään varmistamaan sen, että luottamuslaitokset noudattaisivat yhteistä sovittuja alalla olevia standardeja. Toiseksi esityksessä on lukuisia määrä, jotka liittyvät siihen, että on kierrätystä, mitä tulee analyytikkoihin ja itse luottamuslaitoksiin. Olen yhtä meitä komission kanssa, että pyritään saman aikaan suurempaa kilpailua lohkotulostussektorilla, mitä kenties on, olisi voinut estää se, että investoijat ja käyttäjät pitkälti luottavat olemassa olevien vakiintuneempien luottoluokitusten toimintaan. Kuitenkin tämä uusi mahdollisuus voisi johtaa sen tarvittaisiin uusia, parempia luokituksia tai että hinta alentaisi, jos markkinoilla tulisi uusia luotuslaitoksia. Tämä saattaisi vaikuttaa huonosti itse eh, arviointiprosessien laatuun ja itse luokitusten luotettavuuteen. Lyhyellä tähtäyksellä ainakin on tärkeää, että näillä luotetuslaitoksilla on olemassa riittävä ammatillinen toimintakyky, henkilöstöprosessit, järjestelmät, valvonta, mikä voisi varmistaa se, että ne voisivat täyttää niin kohdistuvat odotukset. Tämä saattaa tietysti olla kasvukipuja, mutta voisi, joka pitkällä tähtäyksellä voisi olla sen arvoista, että saataisiin parempaa kilpailua, mutta mitä kuitenkin on varovaisia sen suhteen, mitä mahdollisia riskejä voisi tähän sisältyä. Ajattelen tänä aikana, jolloin näillä on hyvin tärkeä merkitys luottolaitoksilla markkinoilla. Haluaisin myöskin puhua siitä, miten ESMAN osalta tämä merkitsee sitä, että täytyy siirtyä uudelle vastuualueelle. Tämä on vaatimus, jonka ESMAn vuosikertomuksessa on, siinä puhutaan markkinakeskittymistasosta ja niihin liittyvistä riskeistä. Tällaiset tehtävät tavallisesti kuuluvat kilpailua valoville viranomaisille, vaikka ESMA tavallisesti tulee tietysti olemaan valmis täyttämään tehtävät, jotka lainsäätäjä sille on asettamassa. ESMAn täytyisi kuitenkin omaksua uusia taitoja ja metodeita arvioidakseen riskit, joita johtuu markkinoinnin keskittämän tasoista. Mutta tämä käytännön haasteen lisäksi pitäisi olla selvää, että ESMA saattaa olla epämukavassa tilanteessa, jos se pyrkii tavoittelemaan keskenään ja tavoitteita, toisaalta pyrkien tapaamaan, taka, takamaan vakauden markkinoilla ja kilpailun osakemarkkinoilla. Haluaisin lopuksi ottaa esille kaksi ulottuvuutta, jotka liittyvät selkeästi ESMAn työskentelyprosesseihin, jotka ovat asia, jota ESMAn henkilöstö on pohtinut. Ensinnäkin esitys edellyttää sitä, että ESMA uusi ensimmäiseen kesäkuuta 2014 mennessä sen, että tämän se asetus kolmasasetuksen mukaisessa olevan määräyksen koskee kolmansia maita. Tämä asetus tällä hetkellä merkitsee sitä, että pitäisi dynaamisesti arvioida säädöspuitetta EUn kuulumattomissa maissa ennen kaikkea kolmansien maiden oikeudellisia puitteita, ennen kaikkea silloin, kun niissä pyritään samantyyppisiin säädöllisiin vaikutuksiin ja niissä pyritään täyttämään tavoitteet, jotka liittyvät EU-asetukseen. Mutta se, että lisätään CRA 3 esityksen tiukka määräaika niin, että sen selkeästi viitataan myöskin siinä tehtyihin muutoksiin esityksessä, joka liittyy arvioihin, olevan vaatimusarvioinnista ei voisi pelkästään johtaa vaikeuksiin siksi, että monet esitykset, jotka ovat, ovat tässä uudessa asetusesityksessä, eivät ole osa G20 ja IOSKon puitetta. Ja osa voisi aiheuttaa ongelmia siinä, miten ESO pyrkisi edelleenkin jatkamaan kolmansien maiden arviointiprosesseja, joissa se, joita se tällä tekee oleman, olemassa olevan asetuksen puitteissa. Toinen asia on sitten se, että minä täytyy toistaa viesti, jonka annon jo aiemmin siitä, että ESMA tarvitsee riittävästi aikaa voidakseen sopeutuakseen uusiin teknisiin standardeihin määräaika sille, että tekniset standardit saatetaan lopullisesti valmiiksi. Ensimmäinen tammikuuta 2013 on hyvin lähellä oleva hetki, joka koskee un, mitä tulee uuden asetuksen hyväksyminen. Esmalle pitäisi antaa riittävästi tai, aikaa ja sen pitäisi myöskin saada aikaa, että se voisi voisi sopeutua näihin uusiin standardeihin niin, että voidaan varmistaa, varmistaa se, että se laatu, jota te ja muut lainsäätäjät odottavat Esmalta, on toteutettavissa. Kiitos. Kiitoksia, Rova Rose, ja kiitoksia, että piditte kiinni myöskin puheesta. Seuraava asiantuntija saa viisi minuuttia. Kyseessä on herra Gaja, joka on taloustieteilijä. Olkaa hyvä. No puheenjohtaja, hyvät jäsenet, kiitoksia tästä kutsusta. Minun puheeni keskittyy kolmeen asiaan. Ensinnäkin eh, vuorotteluperiaatteeseen luottoluokituslaitoksissa, sitten luokitusten laatuun ja sitten yliluottamukseen. Ensinnäkin... En, anteeksi, jos voisitte puhua hiukan hitaammin, jotta myöskin tulkit pysyvät mukana. Kiitos. Yes. So, um, first issue, the routine. Eli ensimmäinen asia, vuorotteluperiaate, eh, mitä tulee eh, luottoluokituslaitoksiin. Uskon, että on olemassa useita strategioita, joita eh, on käytetty tässä vuorotteluperiaatteessa. Jos luottoluokituslaitos ei kolmen vuoden kauden jälkeen enää arvioi tiettyä liikenselaskijaa, on riski siinä, että uusi arvio voi olla huomattavasti korkeampi tai matalampi kuin aikaisemmin annettu luottoluokitus. Jos näin käy, tämän kolmen vuoden kauden päättyminen saattaa aiheuttaa keinotekoisen luottoluokituksen muutoksen. Jos toinen luottoluokituslaitos tekee luokituksen, tämä vaikutus saattaa olla kuitenkin jakautunut. Jos Luottolukitus annetaan liikkeelle laskijasta, joka ei ole sellaista pyytänyt kolmen vuoden kauden päättyessä tämä arvio saattaa aiheuttaa rajoitettua vaikutusta, sillä luottoluokituslaitos saattaa yhä tehdä arvionsa sellaiselta periaatteelta, että arvioita ei ole pyydetty. kolmen vuoden kauden päättyessä kaiken tyyppiset arvion muutokset liittyen tiettyyn liikkeeseen laskijan pitäisi, niitä pitäisi rajoittaa. Tämä olisi hyvin hankalaa kuitenkin, sillä se saattaisi vahingoittaa eri luottoluokituslaitoksen toimintamahdollisuuksia, sillä aika, eri luottoluokituslaitokset arvioivat yhtä aikaa samaa liikkeelle sen laskijaa olisi rajoitettu. Minun ehdotukseni olisi siis se, että jokaista arviointikohdetta kohti uusi eurooppalainen säännöstö voisi määritellä sellaisen tason, jonka yli luottoluokituslaitokset eivät saa muuttaa pyydettyjä luottoluokituksia koskien liikkeellelaskijoita. Tämä tarkoittaa sitä, että jos ylimääräinen luottoluokitus on pyydetty, se pitäisi pyytää pieneltä luottoluokituslaitokselta. Tämä niin kutsuttu kartelivastainen toimi saattaisi parantaa tilannetta ja nykyistä kilpailua. Nämä nykyiset luottoluokitusarviot eivät voi olla luotettavia, ellei luottoluokituslaitoksella ole suurempaa henkilöstöä, elleivät arviot ole konsistentteja ja ellei niitä hyvin vahvasti eurooppalainen arvopaperimarkkinaviranomainen valvo, minä olen hyvin paljon sit kannalta, että läpinäkyvyyttä pitäisi lisätä, mitä tulee henkilökunnan keskittymiseen eri liikkeenlaskualueisiin. nykyiset luvut, joissa yksi ö, henkilö saattaa valvoa 30 liikkeelle eivät ole realistisia, ja minä ehdottaisin, että yksi henkilö ei voi valvoa yli 15 liikkeelle laskijaa primaarisena tai sekundaarisena analyytikkona. Tämä voisi parantaa tilannetta Seuraavana olen sitä mieltä, että nykyistä luottoluokitusarvioiden pitäisi olla vakaita Kolmanneksi ehdottaisin, että säätelijöiden pitäisi tarkastella ehdotonta laatua luottoluokitusarvioissa – ja jokaisen luottoluokituslaitoksen pitäisi julkaista, mitkä sen maksukyvyttömyysasteet ovat jokaista sektoria kohti ja mitkä sen oikeellisuustasot ovat jokaisella sektorilla. Esman pitäisi pystyä kommentoimaan näitä tuloksia, jotta se voisi seurata ja vahvistaa jokaisen luottoluokituslaitoksen arviota. ESMAn pitäisi pystyä arvioimaan luottoluokituslaitosten toimintaa vertailemalla niiden maksukyvyttömyysasetta ja oikeellisuusasetta jokaisella sektorilla. Tämä voisi parantaa kilpailumahdollisuuksia, mitä tulee nykyiseen tilanteeseen. Luottoluokituslaitosten pitäisi myöskin julkaista käyttämänsä metodit ja antaa ESMAn tarkastella niitä näitä uusia metodeja voitaisiin käyttää vasta kun ESMA on ne hyväksynyt. Tämä parantaisi läpinäkyvyyttä. Äh, eurooppalaisen säätelyn pitäisi äh, vahvista, varmistaa se, että ESMA voi näitä seikkoja tehokkaasti valvoa. Ja viimeisenä olen sitä mieltä, että Nykyistä säätelyä on olemassa liian paljon. Tämän seurauksena pankit, vakuutusyhtiöt ja tärkeät eh, investoijat, eh, heidän pitäisi pystyä tekemään omat arvionsa ja sisäiset luottoluokituksensa, ja ESMA voisi valvoa luoton riskimalleja, joita on käytetty, ja nämä sisäiset arviot voisivat olla tiettyjen hyväksyntyjärjestelmien eh, alaisia. Euroopan keskuspankin pitäisi järjestää oma järjestelmänsä, tehdä luottoluokitusta, mitä tulee valtion velkakirjoihin. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Makoto Utsumi joka on Japanin luottoluokituslaitoksen pääjohtaja. Teillä on viisi minuuttia. Utsimi, kiitoksia. Thank you very much, Mr. Chairman. Distinguished... Kiitoksia, puheenjohtaja, Euroopan parlamentin jäsenet. Ensin kertoisin omasta yrityksestäni JCRstä. Se on ollut mukana luottoluokituksissa yli 25 vuotta Japanissa. Ja se on sertifioitu myöskin EU:ssa ja Yhdysvalloissa. Ensinnäkin eturistiriidoista ja maksumallista. Niin, tämä liikkeelle laskija, laatia, laskija maksaa malli sisältää mahdollisia eturistiriitoja, mutta myöskin vaihtoehto eli investoija maksaa malli tai investoijien sisäinen luottoriskihallinnon muuttaminen eivät myöskään ole täysin vapaita eturistiriitaongelmista. Sitten tämä liikkeelle laskija maksaa malli. No sanoisin, mitä professori Gustavo Manso kirjoitti. Luottoluokituslaitoksen pitäisi ei ainoastaan halutaan antaa selkeää kuvaa yrityksen tai maan luottokelpoisuudesta, vaan ottaa myöskin huomioon kyseisen yrityksen tai maan tuleva olemassaolo. Jos luottoluokituslaitokset eivät ole kiinnostuneita kyseisten yritysten tai maiden hengissä selviämisestä, silloin se johtaisi vaaralliseen luottoluokitusten alentamisen noidankehään. Ja tässä kohdassa hän katsoo, että liikelaskija maksaa malli olisi parempi. Amerikkalaiset suuret luottolaitoslaitokset eivät kovin paljon tunnu välittävän yritysten tai maiden selviämisestä, mutta me JCRssä olemme hyvin varovaisia, kun alennamme luottoluokituksia, mikäli se vaarantaa yrityksen tai maan selviämisen, emmekä halua pelkästään seurata tai nopeuttaa markkinoiden trendejä. No sitten, jos haluamme lieventää tämänhetkistä markkinoiden vääristävää oligopolistista tilannetta, silloin on kilpailua vahvistettava ja se on laajasti tunnustettu. Mutta kyse on siitä, miten. Tässä mielessä Japani näyttää hyvää esimerkkiä. Kaksi japanilaista luottoluokituslaitosta kilpailee amerikkalaisten suurten luottoluokituslaitosten kanssa ja on myöskin saanut luottamusta Japanin markkinoilta. Ja mitä tulee japanilaisten yritysten liikkeelle laskemiin obligaatioihin, noin 80 prosenttia niistä luokitellaan japanilaisissa luottoluokituslaitoksissa. Minusta on erittäin hyvä eurooppalainen aloite perustaa eurooppalainen luottoluokituslaitos. Luottoluokituslaitokset luokittelevat yrityksiä maassa tai alueella, ja niiden täytyy täysimittaisesti ymmärtää poliittiset ja sosiaaliset rakenteet ja myöskin kyseisten maiden ja alueiden yrityskulttuuri. Mutta kun toteutetaan näitä aloitteita, ne ovat hyvin monimutkaisia ja haastavia, kun otetaan huomioon markkinoiden tunnustaminen. Sehän on kaikkein suurin este tässä. Ja ironisesti äskettäinen sääntelypuitteiston vahvistaminen – sen jälkeen, mitä amerikkalaiset suuret luottoluokituslaitokset ovat tehneet, saattaa aiheuttaa vielä suurempia esteitä uusille tulijoille ja tämän het- tällä hetkellä olemassa oleville pienille ja keskikokoisille luottoluokituslaitoksille. Sääntelypuistojen ei pitäisi estää uusien toimijoiden saapumista markkinoille eikä myöskään lannistaa pienten ja keskisuurten luottoluokituslaitosten toimintaa. Euroopassa kilpailun edistäminen ehkä vaatii poliittista toimintaa alueellisella tai kansallisella tasolla, jotta voidaan perustaa uusia luottoluokituslaitoksia ja jotta voidaan ohjata toimintoja uusiin luottoluokituslaitoksiin kyseisen maan tai alueen yritysten tuella. Mitä tulee tämänhetkiseen oligopolistiseen rakenteeseen, pakollinen rotaatio ei millään tavalla lisäisi kilpailua. Jos kuitenkin on päteviä luottoluokituslaitoksia, jotka ovat, aikovat tulla EUn markkinoille, silloin ehkä voisi yrittää tätä rotaatiomallia. Mutta vanhat luottoluokituslaitokset eivät välttämättä noudata saimaa toimintakulttuuria, eivätkä kerää samantyyppisiä maksuja ja niin edelleen. No sitten valtioiden velkakysymyksistä pari kommenttia. Kun arvioidaan luottokelpoisuutta ja valtioiden velkariskiä, kaikkein tärkeimpiä ovat poliittiset aloitteet, poliitikkojen tavoitteet ja kansojen sietokyky. Ja tämä on nimenomaan se kohta, jonka suuret amerikkalaiset luottoluokituslaitokset ovat laiminlyöneet, kun ne ovat arvioineet euroalueen valtioiden valtionvelkaa. Ja vaikka luottoluokituslaitokset ovat yksityisesti omistettuja, niille pitäisi antaa julkisen sektorin toimijan rooli. Ja näin ollen myöskin julkista vastuuta, koska luottoluokitukset vaikuttavat merkittävällä tavalla markkinoille, kansakuntien ja hyvin monien ihmisten kontaloon. Kiitoksia. Muchas gracias, señor Utsumi. Kiitoksia, Utsumi. Seuraavaksi puheenvuoron saa Thierry Philippona, joka on Finance Watchin pääsihteeri. Viisi minuuttia, olkaa hyvä. Is it working? Yeah, sorry about that. Thank you very much. Kiitoksia hyvin paljon. On suuri kunnia olla täällä tänä aamuna puhumassa tästä hyvin tärkeästä aiheesta monien eri kysymysten joukossa, jota meidän pitäisi tänään käsitellä. Haluaisin keskittyä yhteen alakohtaan. Kyseessä on yliluottamus, jota luottoluokituslaitoksille on osoitettu. Tiedämme, että tämä on aiheuttanut myötäsyklistä ilmiötä. Me tunnemme kontekstin nykyisin aina kun luottoluokitus julkaistaan, vaikeaa keskustelua seuraa ja luottoluokitusta asetetaan kyseenalaiseksi. Miten voisimme sitten tehdä tämän yliluottamustilanteen suhteen? On kaksi tapaa käsitellä asiaa. Ensinnäkin voisimme pyrkiä rajoittamaan mahdollisimman paljon luottoluokituslaitosten erehtymisen vaaraa on useita ehdotuksia. Erät niistä ovat hyvin mielenkiintoisia säädöksiä, direktiivejä, joita komissio on ehdottanut. Aikaisemmat puhujat ovat kaikki tehneet ehdotuksia. Voimme keskustella asiasta. Yksi mahdollinen lähestymistapa olisi se, että järjestämme järjestelmän, jonka puitteissa, kun luottoluokituslaitos tekee virheen, tämä virhe ei aiheuta valtavia seurauksia ja suoranaista katastrofia ajatuksena on, että virheitä aina tapahtuu, kaikki teemme virheitä, vaikka pyritään niitä välttämään mahdollisimman paljon. Kuinka me sitten voisimme rakentaa tällaisen järjestelmän, jossa yksikään yksittäinen mielipide ei voi vaikuttaa markkinoihin näin paljon? Meidän täytyy säilyttää mielessämme, että luottoluokituslaitokset ovat kahden kaltaisessa roolissa. Ne ovat sekä tuomarina että valamiehistönä. Ne ovat tuomarina, tämä on jotakin, mitä niiden pitää tehdä. Ne ovat analyytikkoja ja he täyttävät tämän roolin. Heidän valamiehistöroolinsa seuraa siitä, että he ovat kaikkialla seuraamassa säätelyä. Johtajat, varanhoitolaitokset ovat luopuneet roolista tehdä arviointeja itse. Ja sitten viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, on se, kuinka nämä luottoluokitukset on ilmaistu. Ne ilmaistaan kirjaimin. Ja tämä on markkinoiden suhteen hyvin tehokasta, mutta sillä on hyvin vähän todellista taloudellista relevanssia. Voisin hetken kuluttua tehdä ehdotuksen, kuinka voisimme muuttaa tätä tosiasiaa tällainen tapa ilmaista luottoluokitusasteita aiheuttaa hyvin suuria vaikutuksia. Tämä on hyvin selkeästi todettu. Jos esimerkiksi otetaan esimerkkinä, tämä on nyt tärkeä asia, joten puutun siihen, kun muutetaan luottoluokitusta siitä, että jokin tietty arvopaperi on investoinnin arvoinen tai ei sen arvoinen – Tämä aiheuttaa niin paljon paineita markkinoilla, että se vahingoittaa markkinoita. Tässä on kolme mahdollista syytä tälle ongelmalle ja kolme mahdollista ratkaisua. Ensinnäkin voisimme säätelyn kautta rajoittaa kaikenlaisia mahdollisuuksia, antaa luottoluokituksia. Komissio teki tämän, teki tämän suuntaisen ehdotuksen viime marraskuussa. Tämä oli erittäin hyvä ehdotus. Tarkoitus oli puuttua tapaan, jolla EKP toimii, kun tarkastellaan EKPn toimintaa. Siihen vaikuttaa luottoluokituslaitosten toiminta kaikilla tavoin. Toisekseen hyvin suurelta osalta ja tätä asiaa käsiteltiin myöskin direktiiviehdotuksessa. Meidän pitäisi pyrkiä estämään se, että ähm, Erilaisilla varanhoitolaitoksilla on suoria viittauksia luottoluokituslaitosten luokituksiin omissa sisäisissä säännöissään. Sitten kolmanneksi meillä ei pitäisi olla luottoluokituksia, jotka on ilmaistu kirjaimin. Kyseessä pitäisi olla ennemminkin kirjoitettu perustelu, joka selvittää, kuinka ja miten arviointi on tehty. Ja tämän lisäksi luottoluokituslaitoksen pitäisi julkaista ähm, maksukyvyttömyysarvio vuoden lopussa. Tämä on kaikki, mitä markkinat tarvitsevat, jos on olemassa julkaistu teksti, joka selvittää laitoksen mielipiteen. Ne ne laitokset, jotka ovat tuolloin maksukyvyttömyyden riskin alla, niitähän voisi sitten ESMA tarkastella ja hyvin yksinkertaisesti ESMA voisi arvioida maksukyvyttömyyden riskin todellisen tason sen perusteella, mitä luottoluokituslaitokset ovat sanoneet. Tämä poistaisi mahdollisuuden vaikuttaa järjestelmään ja tämä on avain kysymys, kun haluamme siirtää luottoluokituslaitokset omaksumaan vain niiden perusroolin, mutta emme halua päästä niitä vaikuttamaan järjestelmään. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Van Dorp, joka on luottoluokitusviraston edustaja Societe Generalista ja joka edustaa Euroopan pankkiliittoa. Teillä on viiden minuutin puheenvuoro. Olkaa hyvä. Ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, Kiitoksia tästä mahdollisuudesta kertoa Societe Generalin ja Euroopan pankkiliiton kantoja näistä ehdotuks- muutosehdotuksista direktiivin. Euroopan pankkiliitto pitää hyvänä sitä, että luottoluokitusasetusten riippumattomuutta lisättäisiin, mutta mielestämme pakollinen rotaatio, jota komissio ehdottaa, vaatii lisäharkintaa. Pankkisektori on luottoluokitusten seuraavasti suurin käyttäjä, kun ajatellaan niiden taajuutta ja sääntelyvaatimuksia. Ja eurooppalaiset pankit joutuvat laskemaan liikkeelle yli 1,5 triljoonan euron edestä obligaatioita ja valtaosa niistä luokitellaan. Tämä rotaatioperiaate on siis hyvin paljon kiireellisempi pankkisektorilla kuin millään eri alalla. Nämä velkavälineet liittyvät suoraan näihin luottoluokituksiin ja täytyy muistaa, että erilainen rotaatiokausi obligaatioille ja niiden liikkeelle laskijoille ei olisi investoijien kannalta hyvä ja lisäisi myöskin epävakautta markkinoilla. Investoijilla eri alueilla on erilaisia preferenssejä ja eurooppalaiset pankit saavat yleensä vähintään kolme erilaista luottoluokitusta. Yhdysvalloissa varainhoitajat yleensä vaativat kolmelta paikallisesti rekisteröidyltä luottoluokituslaitokselta luokitukset ja noin puolet maailman sadasta tärkeimmästä varanhoitajasta ei toimi EUn alueella, joten Euroopan pankeilla on tässä mielessä rajallista joustavuutta. Näin ollen pakollisen rotaation käyttöönotto saattaisi vakavasti vaikeuttaa Euroopan pankkien uudelleenrahoittamiskykyä, erityisesti kun otetaan huomioon tämänhetkinen maksukyky ongelmatilanne. Euroopan pankit eivät ole päässeet konsensukseen vaihtoehtoisesta mallista, johtuen siitä, että tämä ehdotus on meille uusi, eikä sitä ollut mukana edellisessä luottoluokituslaitoskuulemisessa. Société Généralin kanta ja myöskin monien muiden eurooppalaisten pankkien kanta on se, että vaihtoehtoisia ehdotuksia pitäisi harkita näistä teknisistä kysymyksistä huolimatta. Jo vuosien ajan pankkien ja luottoluokituslaitoksen välisestä suhteesta on tullut epätasapainoinen, ja valtava painoarvo, jonka luottoluokituslaitokset ovat saaneet rahoitusmarkkinoilta, mutta myöskin sääntelyiltä Euroopan keskuspankilta, on tehnyt luottoluokituksista hyvin merkittävän osan pankin jokapäiväistä elämää. No nyt sitten luottoluokituslaitokset, ainakin jotkut niistä, sanovat, että ne vain julkaisevat omia mielipiteitään. Ja Yhdysvalloissa ne verrataan, ne ovat verrattavissa toimittajiin, mutta kuitenkin niiden toiminto ja vaatimukset tekevät niistä yhä tärkeämpiä sääntelylle ja yleensä painetta näiden luottoluokitusten julkistamiseen on yhä suurempi. Ja me katsomme, että että tiedon julkistusta pitäisi säännellä tarkasti, jotta kaikkia kohdellaan samalla tavalla ja kaikki laitokset samat, saavat saman verran salattua tietoa, jos ollenkaan. Euroopan pankit julkaisevat Pilari 3 raportteja ja niissä on yhä enemmän standardisoitua tietoa. Mutta luottoluokituslaitoksella on omat metodologiansa ja niitä ei säännellä. Joskus ne ovat ristiriidassa toistensa kanssa ne lisäävät epäreilua kilpailua ja joidenkin luottoluokituslaitosten kohdalla ne ovat selvästi kallellaan Yhdysvaltojen puoleen. Me katsomme, että näitä käytäntöteitä pitäisi tarkastella, ne pitäisi myöskin harmonisoida, tai ainakin ne pitäisi asettaa jonkinlaiseen yhteiseen puitteistoon. Vasta sitten yhteinen luottoluokitusindeksi ja rotaatioperiaate olisivat hyödyllisiä. No kaikki pankit eivät katso, että tämä on nyt oikea hetki laatia tällaista lainsäädäntöä. Ja on myöskin varmistettava, että Euroopan pankeilla on edelleen pääsy pääomamarkkinoille. No, mutta Eurooppa on aina oppinut ja edennyt kriisien kautta. Ja Societe Generale uskoo, että ennen kuin otetaan käyttöön pakollinen rotaatioperiaate, tiedonsaannin harmonisointi luottoluokituslaitoksille ja luottoluokitusten metodologiat ovat prioriteetti. Komission ehdotuksella voidaan parantaa luottoluokitusten laatua, voidaan vähentää epätasapainoja luottoluokituslaitosten liikelaskijoiden välillä ja näin voidaan säilyttää Euroopan pankin rooli rahoituksen antajana reaalitalouteen. Van Dorp. Kiitoksia Van Dorp. Seuraavaksi Markus Krall, joka on asiantuntija Roland Bergerilta. Viisi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja tästä mahdollisuudesta puhua tänään. Ja ottaisin esiin muutamia elementtejä, joista vielä ei ole puhuttu. Ensinnäkin, mitkä ovat mielestänne luottoluokituslaitosten tärkeimmät puutteet, jotka ovat esimerkiksi eturistiriitoja, esimerkiksi liikelaskija maksaa malli ja sitten malli, josta, jossa nämä laitokset ovat mukana luokittelemassa tuotteita, joiden tuotannossa ovat itse mukana. Ja sitten kaksi suurinta, eli Moody's ja Standard Poor's, niillä on hyvin päällekkäiset toiminta-alat ja se vaikuttaa kilpailuun. Ja sitten nämä vastuukysymykset myöskin ovat ongelmallisia. No sitten vastaukset näihin kysymyksiin. Haluaisimme sanoa, että eturistiriita, erityisesti se ristiriita, joka liittyy tähän rotaatioperiaatteeseen, me emme usko, että tämä rotaatiomalli ratkaisisi tätä ongelmaa, koska se vain hajauttaisi monopolia, joka tällä hetkellä on vallalla markkinoilla, ja se on tuonut noin 46 prosentin voittoasteen, joka on hyvin paljon suurempi kuin muilla aloilla. No sitten tämä rotaatioperiaate johtaisi jonotukseen, kun katsotaan erilaisia sopimuksia ja yrityksiä, kun, liityt, kun ajatellaan vaikka laatua, hintaa ja muita kysymyksiä. Pitäisi olla kunnolliset markkinat, jossa investoijat ovat ne, mitä luottoluokituslaitosta pitäisi käyttää. Eli enemmän pitäisi miettiä sitä, että investoija maksaa. Eli silloin toiminta olisi todellakin markkinoille keskittävää. Tämä rotaatio ja eurooppalainen luottoluokituslaitos, jota ehdotetaan, sen ei pidä panna meitä unohtamaan näitä puutteita, kun ajatellaan – kunnollista markkinatalouteen pohjautuvaa politiikkaa. No sitten vastuun puute. Sitä ei voida ratkaista vain, että sanotaan, että nämä luokitukset ovat pelkästään mielipiteitä. Nyt mietitään tätä tuotevastuuta, ja se on hyvä ajatus, todellinen tuotevastuu voi syntyä ainoastaan, mikäli on sopimussuhde luottoluokituslaitosten ja investoijien välillä, koska investoijat ovat ne osapuolet, jotka häviävät rahaa, mikäli luottoluokitusta ei ole tehty kunnolla, ja se on ollut harhaan johtavaa. Eikä pidä onhan niinkin, että luottoluokitus voi olla hyvä, mutta yritys voi silti mennä konkurssiin. Ja meidän on pysyttävä luottamaan näiden analyysien täsmällisyyteen Sitten kolmas elementti. Meidän täytyy miettiä, että sääntelijä hyväksyy luottoluokitusmenetelmät ja kaikki muutokset pitäisi hyväksyttää ESMassa. Ja me olemme tästäkin ehdotuksesta samaa mieltä, koska se on uusi. Se edistäisi innovaatiota ja kilpailua ja se voi johtaisi luottoluokitusmetodologian yhdenmukaistumiseen. Ja yhdenmukaisuus sitten taas johtaisi keskitettyn riskiin, mikäli tästä yhdenmukaisuudesta tuleekin sitten jossain kohdassa vääristynyt, ja se saattaa johtaa valtaviin pääomatapioihin, mikäli tällaista keskittymisriskiä on. Ja tällaisia riskejä on aikaisemmin nähty, kun ajatellaan esimerkiksi Yhdysvaltojen kiinteistömarkkinan kuplaa. Siellähän oli yhdenmukainen metodologia käytössä, joka oli vääränlainen. Ja tämän tyyppinen keskittymisriski ei mielestämme olisi hyvä. Ja hyvin pitkään sääntelyelimet Euroopassa eivät teknisesti pysty toimimaan tällä tavalla. Ja jos niille annetaan vielä näitä lisätehtäviä, se haittaisi sääntelijöiden toimintaa siitä, että varmistetaan kunnollinen kilpailu sen sijaan. Meillä on ehdotus siitä, miten tähän voitaisiin puuttua markkinoilla. Ja tämä käsite sisältää sen, että perustettaisiin markkinat luottoluokituksille, eli liikkeelle laskijat toimittavat tietoja ei kuitenkaan luottamuksellisia tietoja, koska tämmöiset salaiset tiedot eivät oikeastaan paranna luottoluokituksia. Tästä ei ole mitään kunnollista empiiristä näyttöä. Ja kaikkien luottoluokituslaitosten pitäisi saada näitä tietoja samalla tavalla käyttöönsä, ja olen samaa mieltä siitä, mitä äsken todettiin, että mitään syrjintää ei pitäisi olla näissä kysymyksissä. Kaikki luottoluokituslaitosten pitäisi saada näitä tietoja käyttöönsä ja julistaa, julkistaa näitä tietoja, ja sitten investoivat, ostavat näitä luottoluokituksia keskitetyiltä markkinoilta, ja tämä lisäisi kilpailua luottoluokituslaitosten välillä, Sitten valtioiden luottoluokituksista. Me emme katso, että tämä valtiokysymys, joka nyt on hyvin keskeinen poliittisessa keskustelussa, olisi keskeinen asia, kun mietitään näiden luottoluokitusmarkkinoiden hallinnointia. Luottoluokituslaitokset tällä hetkellä luottoluokituksia alentaessaan vain heijastelevat markkinoiden uudistuksia ja tällä tavalla ei saada parempia luokituksia, vaan tällä tavoitteena on luoda enemmän avoimuutta. Kiitos. Eh, muchísimas gracias, señor. Kiitoksia, Kral. Ja sitten lopuksi puheenvuoron saa Susan Launi, joka on senioriasiantuntija Fitch Ratingsista. Eli viisi minuuttia, olkaa hyvä. Mr. Vice Chair. Varapuheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, kiitokset siitä, että Minut on kutsuttu osallistumaan tähän tärkeään keskusteluun luottoluokituslaitoksesta. Me ymmärrämme, miksi tällä hetkellä kiinnitetään huomiota noin asetusmielessä näihin laitoksiin. On totta, että on ollut tiettyjä ongelmia, jotka ovat liittyneet arvopäriin, jotka koskeneet Yhdysvaltojen kiinteistömarkkinoita. Me olemme tehneet kuitenkin huomattavia muutoksia tässä tilanteessa omiin sisäisen politiikkohjelmien ja menettelyhjelmien pidämme hyvin tärkeänä myöskin kaikki ehdotuksia mistä tahansa, jotka liittyvät siihen, mitä voitaisiin parantaa arviointien tuotantoa ja käyttöä. Fitch on yhtä mieltä laajuista tavoitteista, jotka liittyvät asetusehdotukseen. Se, että lisätään kilpailua ja avoimuutta arviointimarkkinoilla. Uskomme, että viime vuosina Fitch on huomattavasti edistänyt kumpaakin. Viimeisten kahden vuodenkymmenen aikana me olemme kehittyneet ainoaksi uskottavaksi haastajaksi Moodin ja S&Pin valtisvalle asemalle, vaikka huomattavasti pienempi kuin ne. Pidän myöskin että poistetaan mekanisesta luottamusta arviointeihin. Kuitenkin monet komission äskeisen esityksen sisällämistä asioista johtavat vähempään kilpailuun, vähempään avoimuuteen ja siihen, että arvioinnit ovat vähemmän luotettavia. Nämä ehdotukset niin sisältyvät epätoivottavat vaikutukset ovat huomattavia olemassa myöskin riski siitä, että menestykset lisäävät edelleen ongelmia Euroopan pääomamarkkinoilla. Haluan keskittyä yhteen ainoaan alueeseen, nimittäin rotaatioon. Kuitenkin minusta eh, valikunnan jäsenten olisi hyvä kuitenkin katsoa koko lausunto, joka koskee kaikkia meidän huolenaiheita, jotka koskevat tätä esitystä. Aluksi haluaisin lähteä liikkeelle rotaatiosta. Fitch on aina ollut kilpailun puolesta. Olemme taistelleet Moodin ja SMPn asemaa vastaan kahden vuoden aikana. Tätä aikana olemme pystyneet, pystyneet nostamaan osuutemme arvioinneista 17 prosenttiin Euroopassa, lähi ja Afrikassa verrattuna 37 prosenttiin, joka on Moodin asema, ja 43 prosenttia, joka on SPn asema. Vaikka me pidämme tärkeänä, että pyritään rikkomaan näiden kahden laitoksen asema, me olemme huolissamme siitä, että esitykset kuitenkin vahvistaa Moodin ja SMPn asemaa. Tämä merkitsee myöskin sitä, että luottoluokituslaitoksen katsotaan, että voidaan se arvioida vain kymmenen liikkeelaskua samalta liikkeelaskijalta, kun tapahtuu rotaatio vihintään kymmenen vuoden. Äh, Anteeksi, voisitko puhua hiukan hitaammin, koska muuten tulkit eivät pysy mukana. Eli jos puhuisit hiukan hitaammin. Um, all right. Where would you like me to pick up from a different spot? Or just continue? Okay. Um, this is particularly the case with respect to the Tämä on ennen kaikkea totta, jos ajatellaan että luottolaitos voi arvioida vain kymmenen liikelaskua samalta liikelaskua ennen kuin luottolaitosalta täytyy kierrättää. Ja kierrätysaika on vähintään yksi vuosi. Kuitenkin että toinen luottolaitos, joka voi kuitenkin jatkaa kuuden vuoden ajan näitä arviointeja. Ajatellen markkina-asemaa, joka muudilla SMPllä johtaa siihen, että liikelaskijoiden joutuvat välttämättä käyttämään jompaan kumpaan näistä arvioimaan velkojaan ainakin jonakin vaiheena ja että ainakin yksi näistä kahdesta suuresta olisi se, joka kuuden vuoden ajan tekisi näitä arviointeja. Tässä mielessä voidaan katsoa, on hyvä huomata sitä, että 80 pankkia ainakin olisi joutunut vaihtamaan arvioijaa viime tämän kierrätyssään puitteissa – Tämä koskee myöskin 25 suurta eurooppalaista yritystä, kuten France Telecom, Deutsche Bank, Volkswagen, EDF, BB ja Volvo. Jotta voitaisiin vastata vaatimuksiin, jotka liittyvät kierrätysvaatimuksiin, liikkeelaskijat todennäköisesti joutuvat käyttämään vähintään kahta luotuslaitosta samaan aikaan. Tämä on päinvastaista kuin se toivomus, jonka investoijat ja säätelijät ovat esittäneet, että saataisiin enemmän mielipiteitä markkinoille. Arvioimme, että 55 prosenttia liikelaskuista pankeista läntisessä Euroopassa käyttäisi kolmea tai useampaa arviointia. Ne tekevät tämän siksi, että ihmiset, jotka ostavat niiden joukkoverkkokirjoja, pitävät tärkeänä sitä, että arvioidaan tämän luotettavuus oman analyysin pohjalta. Tämä tekee helpommaksi investoida se, että ne arvioidaan riskejä jotka liittyvät joukkoverkkokirjaan ja lisää vaatimuksia, jotka liittyvät siihen, minkälaisia korkoja joutuu maksamaan liikelaskija. 1,6 miljoonaa arvonsalta voitiin nähdä, että todettiin, että arvopyörit olivat 40 prosenttia tiukempia kuin käytettiin usean kolmea arviointia, sen tosiaan käytettiin vain kahta. Todellisuus, jossa on kolme maailmanlaajuista toimijaa, Fitch, Moody's ja S&P, ja on johtunut yli, yli 20 vuotta ja miljardin London että Fitch pystyy ylipäätään kilpailemaan Moodin ja S&Pn kanssa maailmanlaajuisesti. Useimmat eurooppalaiset yritykset taistelevat rahoituksesta maailmanlaajuisella perustalla. Volkswagen esimerkiksi on joutunut etenemään vain yhdellä maailmallisesti arvioinnilla ja on ollut vaikeassa tilanteessa varojen keräämisessä Yhdysvalloissa ja Euroopan ulkopuolella. Tämä myöskin korostaa sitä, että esitysten mukaisesti luottoluokituslaitokset voidaan valita muistakin syistä kuin niiden arviointien laadun vuoksi ajatellen sitä, että on rajallinen määrä luottoluokituslaitoksia EU-ssa, ajatellen sitä, miten paljon kauan kestää ennen kuin saadaan aikaan riittävä asiantuntemus ja maine. Liikkeellelaskijat joutuvat käyttämään äh, luottoluokituslaitosta vain siitä syystä, että muut ovat tilanteessa, sillä ei ole oikeutta käyttää muita luottoluokituslaitoksia. Vaihtoehtoisesti liikkeellelaskijat voivat valita toisen äh, luottoluokituslaitoksen siksi, että niiden arvioinnit ovat korkeampia kuin äh, Moodin tai S&Pn aina näitä vaikutuksia, seurauksia, jotka eivät ole odotettuja, voidaan miettiä sitä, onko se, että pyritään rohkaisemaan sitä, että tilaaja maksaa arviointeja sen sijaan, että olisi liikelaskija maksaa arviointeja siksi, että rotaatiosen koskevat vain liikelaskija maksaa arviointeja. Ensimmäisessä vastauksessaan komission alkuperäiseen tiedusteluun todettiin, että mikään toimintamuoto ei ole vapaa eturistiriidoista. Aina on kysymys mahdollisesta vaikutusta, johon pyrkii se, joka maksaa arvioin. Oli kysymys investoinnista, hallituksesta tai veromaksajista. Fitch uskoo, että on tärkeää, että mm, nämä kaikki toimintamallit ovat mahdollisia, kun kaikki mahdolliset eturistiriidat arvioidaan ja tehdään julkisiksi ja poistetaan. On todettavissa, että kahdeksan maailman suurimmasta pankista Salissa puhutaan ilman mikrofonia. That we have... Niin. Se kahdeksan maailman suurta pankkia, niin arviointia annettiin, on hyvä vastaargumentti sille, että meidän arvioisimme olisivat, perustuisivat sille, että meille maksavat ne, jotka ovat liikelaskijoita kaverut, jonka mukaan sanotaan, että pyritään samaan aikaan laajempaa kirjoa pääomamarkkinoilla. Me kokemuksen pohjalta liikelaskijoiden käyttämät arvioinnit ovat sellaisia, että niitä ei voida kopioida siihen malliin, eh, jossa tilaaja ja investoija maksaisi arvioinnit. Olen toivon, että tämä riittävä esitys teille antaa mahdollisen pohjan pohtia sitä, mitä me olemme todenneet tähän komission esitykseen. Ahora, vamos a dar el turno. No niin, sitten koordinaattorit saavat puheenvuoron ensinnäkin esittelijät ja varjoesittelijät, jotka ovat olleet mukana luottolokiusajatus mietinnössä. Ja kertokaa, kenelle haluatte esittää kysymyksen. Ja ensimmäisenä Domenici, olkaa hyvä. You're gonna talk to the end? Okay. haluatte puhua vasta lopuksi, selvä. Eli sitten Goses, joka on EPPn varjoesittelijä ja EPPn koordinaattori. Goses, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Luottoluokituslaitokset kiinnostavat minua, kuten sanottua, sillä olen esittelijänä kahdessa mietinnössä. Aluksi haluaisin muistuttaa, että on melko järkevää antaa selkeitä viestejä, ei hätiköityjä viestejä, eikä puhua seitsemän minuutin ajan täyttövauhtia kaikenlaisista asioista, joita on vaikea ihmisen seurata ja tulkienkin vaikea tulkata ja heitä pahoittelen kyllä nyt. Haluaisin sanoa kaksi asiaa. Täällä on kameroita paikalla ja journalisteja. Minkä vuoksi? Siksi, että luottoluokituslaitokset, joiden olemassaolosta kansalaiset eivät edes tienneet seitsemän kuukautta sitten, niistä on tullut ajankohtaisia asioita. Lehdet puhuvat niistä joka päivä. Luottoluokitusten laskusta puhutaan joka päivä ja nämä laitokset ovat syyllistyneet moniin asioihin. En niitä puolusta, mutta haluaisin sanoa, että meidän pitää kuitenkin tässä säilyttää rauhallinen mieli näistä kahdesta mietinnöstä, jotka on hyväksytty. Nämä ovat jo hyviä tekstejä, niitä pitäisi toteuttaa. Minä olen taistellut sen puolesta, että nämä kolme pääluottoluokituslaitosta akkreditoitaisiin vihdoinkin sen jälkeen, kun 2010 tästä on keskusteltu ja näin tapahtuu kuitenkin vasta lokakuun lopussa 2011. Minä en ollut tässä luonnollisesti vastuussa, mutta eh, väliaikaisena toimijana, kun odottiin Esman päätöstä, olin mukana ja oli hyvin vaikeaa tässä saada aikaan säädöksiä tämän hyvin monimutkaisen nykyaikaisen tilanteen vallitessa. Tässä pitäisi ottaa huomioon, että meidän ei pidä luoda erilaisia sääntökerroksia, joita ei koskaan toimeenpanna. Tässä kriisi on todellakin matemaattisten mallien epäonnistuminen. Olemme kuulleet hyvin paljon kaikenlaisista vastuista, joita pitäisi hallita. Tämä on absurdia. Ei ole Esman rooli tehdä tai antaa takuita näille luottoluokituslaitoksille. Ne ovat kaupallisia toimijoita, jotka antavat tietoa investoijille. On meidän kaikkien jaettu vikamme ja poliitikkojen vika, jos nämä luottoluokituslaitokset ovat saaneet niin suuren roolin kuin niillä nyt tällä hetkellä on maissamme. On jo huomautettu, että meidän pitää päästä tästä tilanteesta yli. Olemme antaneet näille luottoluokituslaitoksille suuren roolin, kun meillä oli kolmen A-luokitus, ja nyt kun me menetimme tämän kolmen A-luokituksen, sanomme, ettei tämä olekaan tärkeää, ja kansalaiset eivät voi ymmärtää tätä. Nämä luottoluokitukset, jos sanotaan, että ne eivät ole niin tärkeitä kuin aikaisemmin ajateltu, kun ajatellaan valtion velkakirjoja ja niiden arviointeja, ja kun nyt eräät maat ovat menettäneet kolmen A-luokituksen, kuten esimerkiksi Ranska, niin nämä maat ovat kuitenkin pystyneet lainaamaan pienemmällä korolla kuin ennen. Tämä osoittaa sen, että investoijat ovat todellakin muodostaneet mielipiteensä siitä, mikä arvo näillä luottoluokituksilla on. Nyt meidän pitäisi tarkastella, kuinka voimme kilpailua tukea. Kilpailu, me puhumme sitä paljon nykyisin ja puhumme myöskin rotaatiosta, arviointi, auditointi rotaatiosta, mutta valitettavasti tällä rotaatiolla ei ole kyllä mitään arvoa. Ensinnäkin siksi, että vie jonkin aikaa ennen kuin pystymme luomaan sellaisia toimijoita, joilla on mahdollisuus toimia, kuten Fitch. Tässä on kulunut kauan aikaa siihen, että he ovat saavuttaneet samantyyppisen tai tärkeän roolin muiden rinnalla. Ja tässä me tulemme vain kasvattamaan vanhojen luottoluokituslaitosten roolia. Ja sanoisin myöskin, että valtiot ovat tässä olleet syypäinä, sillä kun valtiot valitsevat luottoluokituslaitosta, ne eivät koskaan valitse tällaista keskikokoista kansallista laitosta. Aina näitä suurimpia käytetään ja tässä olemme todellakin myöskin olleet syypäivänä. on hyvin selvää, että meidän pitää nyt irrottautua luottoluokituslaitoksista. Kysymyksenä on sitten se, kuinka toimimme valtion velkojen suhteen, kuinka me saamme aikaan järjestelmän, joka ei ole tällainen kuuluisa kuumemittari, joka ruokkii kuumetta itse, kun sanotaan, että jonkinlainen luokituksen laskeminen saattaa tapahtua, se aiheuttaa välittömästi juuri tämän asian kyseisissä valtioissa. Uskoisin, että tässä ei ole hyvin selkeää ratkaisua olemassa nykyisin. Ne kysymykset, joita on asetettu eh, vuonna 2009 ensimmäisen kerran, vuonna 2010 toisen kerran, me emme ole löytäneet kuitenkaan hyvää vastausta. Eh, Tämä liikkeelle laskija maksaa ajatus, ja tässähän japanilainen panelisti sanoi hyvin selkeästi, jos investoija maksaa, kuinka me voimme varmistaa, että toimitaan oikein tässä asiassa. Erityisesti meidän täytyy olla hiukan rauhallisia niin, että emme syöksy nyt antamaan sellaisia säädöksiä, joilla ei ole mitään käytännön merkitystä, jotka saavat levottomuutta aikaan. Meidän pitäisi pystyä tekemään tarpeellinen nykyisten olemassa olevien säädösten puitteissa. Ne tulee Esmoon, uskoisin, että Esmo tulee valvomaan näitä nykyään olemassa olevia arviointilaitoksia niiden säädösten puitteissa, joita on olemassa. Ja tämä valvonta on tärkeää, mutta ei pidä vaatia Esmalta ja pyytää siltä mitään muuta kuin sitä, mikä sen rooli viranomaisena on. Se on vastuussa siitä, että se tarkistaa, täyttävätkö toimijat asetettuja säädöksiä ja se arvioi käytettyjä metodeja, ja tulee luottoluokitusten arvontaan. Ja tässä on toimittu läpinäkymättöllä tavalla ja markkinatoimijat eivät ole nähneet, kuinka on hyvin selvää, että luokituslaitosten metodologia ei voi olla samanlainen kuin yritysten. Tässä japanilainen panelisti sanoi tämän myöskin jo. Nämä ovat aivan erilaisia elementtejä julkisella ja yksityisellä sektorilla ja me uskomme, että yritykset verotuksen kautta saavat varoja, mutta jos jokin yritys menettää asiakkaansa, niin tämä on lopullinen tapahtuma. Minä pyrin itse osallistumaan tähän työhön tulevaisuudessa. Kiitoksia. Goses, Kiitoksia Goses. Seuraavaksi Wolf Klintz, joka edustaa Aldea. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Meidän täytyy uskoakseni käsitellä koko aihetta pitäen pää kylmänä ilman suuria tunteita. Luottoluokituslaitos sitten kysymys viime viikkoina on minun mielestäni keskustelussa noussut esille tavalla, joka on enemminkin este sille, että pyrin, kun pyrimme etsimään kunnollista ratkaisua sen sijaan, että se edistäisi sitä. Puhutaan salaliitoista. Jotkut toimittajat menevät jopa niin pitkälle, että sanovat, että on kysymys angloamerikkalaisten sitä, että angloamerikkalaiset hallitsemat luottamusasiat pyrkisivät konkreettisesti puuttumaan Euroopan talouspolitiikkaan – Uskoakseni tässä meidän täytyy nyt asettaa asiat oikeaan järjestykseen ja pysyä rauhallisina. Komission ehdotus on hyvää tarkoittava, mutta monissa yksityiskohdissa uskoakseni se menee ohi tavoitteen. Tämän Jean-Paul Gosset jo totesi, ja meidän pitää nyt katsoa, mitkä esitykset ovat todella kestäviä ja missä mahdollisesti on puutteita sille, että voitaisiin muuttaa tilannetta. Tosiasia on, että luottamuslaitoksilla on huomattavasti suurempi merkitys kuin mitä ne itse antavat ymmärtää. Kun he sanovat, että he vain esittävät mielipiteen, niin se on kyllä varsinainen, äh, varsinainen kommentti, joka on kaukana todellisuudessa, koska tällä mielipiteellähän on huomattava vaikutus. Ajatellaanpa vaikka valtion velkakysymyksiä, esimerkiksi valtion joukkovelkakirjoja ja niiden liikkeelle laskemista, joten tässä mielessä on hyvin tärkeää, että mikä on niiden kanta. Ensimmäinen kommentti, sen ovat jo erinäiset asiantuntijatkin ottaneet esille. Meillä on aivan liian suuri riippuvuus luottoluslaitoksista, ennen kaikkea kun on kysymys valtion, velo, valtion joukkovelkakirjoista. Ja tämä ei ole ymmärrettävissä, sillä kaikki mitä tarvitaan, jotta jonkin maan maksukyky arvioidaan, on asia, joka kuukausittain on saatavissa tämä tieto eri lähteistä, OECD, kansainvälinen valuuttarahasto, Euroopan keskuspankki, kansalliset keskuspankit. Kaikki nämä julkaisevat kuukausittain valtaisan määrän tietoa, jota voidaan käyttää jonkin maan maksukyvyn arvioimiseen. Joten ei ole mitään syytä sille, miksi investoijat, olipa kysymys siis pankeista, vakuutuslaitoksista, eläkerahastoista tai investointirahastoista, miksi niiden tulisi olla käyttämässä jonkin luottoluokitusta joltakin näistä kolmesta, joltakin näistä kolmesta luottoluokituslaitoksesta. Minusta lainsäätäjän pitäisi tässä nyt huolehtia muutoksesta. Siis lainsäätäjä, me, me voimme lain muutosten avulla tällaisen äh, pakon poistaa sille, että käytetään jotakin kolmesta luottoluokituslaitoksesta, jotka mainitaan nimeltä. Tämä on se, mikä me voimme tehdä. Vastuu luokituksesta tuotevastuu on asia, josta en ole yhtä mieltä, nimittäin minusta minä kuitenkin sanoisin, että meidän pitää ottaa huomioon tässä vaaratekijä. Tällä hetkellä 27 jäsenvaltiossa Euroopan unionissa meillä on 27 erilaista lainsäädännöllistä säädöstä. Ei ole olemassa mitään yhtenäistä siviililainsäädäntöä kautta Euroopan. Meillä on 27 erilaista. Jos me siis puhumme vastuusta, jota käytöön. Se merkitsee sitä, että 27 erilaista vastuu on 27 erilaista vastuutilannetta, ja tätä kautta avataan taas mahdollisuus tällaiselle oikeudelliselle äh, sovittelulle, ja tämä merkitsee sitä, että komission pitää pystyä puuttumaan tähän riskiin, pyrkiä välttämään sitä. Esmalla on tärkeä tehtävä emmekä me saa kuitenkaan esittää liikavaatimuksia Esmalle. Esma minun mielestäni ei voi olla vastuussa siitä, että luottoluslaitosten metodologia ja niiden laatu ja johdonmukaisuus on asia, joka sen pitäisi arvioida. Kysymys on hyvin mutkikaista teknisistä menettelyistä, joka vie paljon aikaa ja uskoakseni todennäköisesti myöskin vaatii käytännön kokemusta näistä menettelystä, ja, ja sitä ESMalla ei voi olla. Mitä ESMA voisi tehdä, ja tästä ESMA voisi olla vastuussa, on huolehtia siitä, että tulokset luottoluokituslaitoksesta olisivat paremmin vertailukelpoisia kuin tällä hetkellä on tilanne, mutta enempää minusta ei voida odottaa. Rotaatioperiaate, Jean-Paul puhui siitä jo, samoin Euroopan pankkiliiton edustaja, olen yhtä mieltä näistä huolenaiheista, koska minusta tämän tyyppisellä rotaatiolla ennemminkin me vakiinnutamme tämän duopolin, kun etäynymme, siitä, mutta me tarvitsemme kuitenkin lisää kilpailua, ja siksi pahoittelen sitä, että komissio esityksessään ei ole tarttunut meidän ajatukseemme siitä, että se olisi ainakin uskaltautunut tekemään yrityksen siihen suuntaan, että luotaisiin eurooppalainen luottoluokituslaitos äh, säätiön muodossa. Myös olisi hyvä, jos kolmen suuren rinnalla olisi muitakin luottoluokituslaitoksia, itse asiassa vain kaksi suurta, koska Fitch on sitten numero kolme. Nämä kolmehan siis valvovat yli 90 prosenttia luokitusmarkkinoista kautta maailman, ja minusta se on lähes monopolitilanne. Ja se yli 40 prosentin äh, voitto, mitä ne saavat Lehmanin äh, konkurssijäkeistä ennen yli 15 ja esimerkiksi niillä käytännössä on todella monopolitilanne. Tässä me todella tarvitsemme lisää kilpailua ja me tarvitsemme ei kilpailua pelkästään Euroopassa, vaan myöskin Aasiassa, Etelä-Amerikassa ja Pohjois-Amerikassa. Ja meidän ei pitäisi liian varhaisessa vaiheessa eh, heittää pyyhettä kehään, vaan meidän pitäisi tehdä asialle jotakin. Minua häiritsee vielä yksi asia. Sitä nimittäin ei lainkaan puhuta komission esityksessä. Nimittäin ajoittaminen, luokitustulosten ajo, liikelle laskun ajoittaminen, voimme todeta, saattaa olla sattuma, että aika ajoin ennen tärkeitä huippukokouksia, jossa neuvosto, ECOFIN tai joku muu tekee tärkeitä päätöksiä, tai kun lasketaan liikkeelle uusia velkakirjoja, muutetaan luokitteluja pari päivää, pari viikkoa aiemmin. Ja tämä todella pistää silmään. Pohjimmiltaanhan on niin, että useimmissa tapauksissa luokituksen muutos tulee liian myöhään. Itse asiassa tiedetään, että itse asiassa lapsi on ehditty pois pesuveden myötä, ja sitten kuitenkin tämä tulee myöhässä vaiheessa ja kaksi-kolme viikkoa myöhemmin, jolloin itse on täytynyt olla jo selvää se, mitä on tulossa. Miten voisimme siis huolehtia siitä, että julkaisemisen ajankohta vastaisi enemmän todellisuutta, eikä olisi niin poliittisesti motivoidun näköinen? Puhun ehkä liian pitkään, pyydän anteeksi. Muchísimas gracias, señor. Kiitoksia. Sitten Estrecek, haluaisitko käyttää puheenvuoron? Estrecek. Eh, dobrý den, já tedy nejsem stínovým zpravodajem za ECR, nejsem příliš velkým. Kiitoksia. Minä en ole EKRn varjoesittelijä, enkä ole mikään suuri luottoluokituslaitosten asiantuntija, mutta kuuntelin suurella mielenkiinnolla sitä, mitä on sanottu. Ja haluaisin tehdä pari huomiota. Klintsin kanssa olen samaa mieltä siitä, että tämänhetkisessä tilanteessa meidän pitää toimia nyt kylmäpäisesti ja meidän tulee keskittyä itse asiaan. Ja meidän pitäisi tähdätä myöskin rauhassa tehtyyn tulokseen. Ehkä tällä tavalla voitaisiin edistää kilpailua näiden luottoluokituslaitosten välillä. Viime kuukausina luottoluokituslaitokset ovat julkistaneet tietoja yhteiskunnistamme, jotka ovat järkyttäneet ihmisiä. Joten on ymmärrettävää, että monet poliitikot eivät erityisesti halua kuulla tämän tyyppisiä tietoja. Ja poliitikot haluaisivat säännellä näitä asioita, jotta luottoluokituslaitokset tulevaisuudessa julkaisivat sen tyyppisiä tietoja, joita poliitikot haluavat kuulla. Nyt kun kuuntelee tätä keskustelua, minulle tulee sellainen vaikutelma, että tässä on nyt keskitytty kilpailukysymyksiin luottoluokituslaitosten välillä. Ja kun kuuntelen näitä eri puheenvuorojen käyttäjiä, ymmärrän, että he itsekin heillä itselläkään ei ole yhtenäistä käsitystä siitä, miten pitäisi edetä ja miten voitaisiin edistää tätä kilpailua. Sanon vielä, että en ole mikään asiantuntija näissä asioissa, mutta olin samaa mieltä monista ehdotuksista, joita Goses teki. Ja kun kuuntelin, mitä hänellä oli sanottavana, mielestäni hän puhui ihan järkevästi, mutta koska en ole asiantuntija, niin päätän nyt puheenvuoron tähän. La palabra... Kiitoksia. Sitten vihreistä Canfin. Oui, euh, moi je vais, euh... Minä pyrin asettamaan kysymyksiä panelisteille, sillä he ovat täällä siksi, että äh, he voisivat vastata kysymyksiin me voimme keskustella keskenämme sitten myöhemmin, mutta ennen kuin esitän kysymyksiä, haluaisin tehdä huomioon, mitä tulee Jean-Paul Gossesin puheenvuoroon. En nyt mene siihen suuntaan, mitä ECRn kollega tässä sanoi. Olen Jean-Paul Gossesin tuntenut aikaisemminkin ja, ja niin, käytän nyt mahdollisuutta kommentoida kun sanoitte, että yksi, tässä, yksi haaste tässä oli ähm, vastata siihen, että luottolukutuslaitokset eivät äh, olisi liian suuressa roolissa. Minusta vaikuttaa siltä, että tässä Finance Watchin puheenvuoro oli mielenkiintoinen ja muutenkin panelisteen, sillä tämä tekee mahdollisuuksiksi pienentää volatiliteettia, pienentää tätä hyvin ristiriitaista poliittista roolia, joka luottoluokituksilla on ja tietyillä laitoksilla on. Tämä tekisi mahdolliseksi löytää hyvän keskitien kilpailutarpeen ja tämän kilpailun organisoinnin välillä niin, että tällaisten itseään toteuttavien ennustusten kehästä päästäisiin yli. Tämä olisi mielenkiintoinen ehdotus ja haluaisin Finance Watchin mielipiteen tästä aiheesta, joka on koko keskustelun ytimessä ja komission kohdistuvan kritiikin, mitä tulee rotaatioon, sen ytimessä. Sitten kaksi asiaa lopuksi. Kysymys Societe Generalille. Minä olin käsittävinen, että ette olleet samaa mieltä näiden argumenttien kanssa, kun puhuttiin tarpeesta harmonisoida malleja. Sanottiin, että on erittäin vaikeaa käsitellä näitä malleja, jotka ovat monimutkaisia. Minun mielestäni nämä mallit eivät ole sen monimutkaisempia kuin makrotaloudelliset mallit yleensäkin. Ja miksi emme voisi sitten arvioida näitä luottoluokituslaitoksia, ainakin varmistaa, että jonkinlainen koher- koherenssi on olemassa – ilman, että nyt harmonisoimme kaikkea, mutta jotta voisimme varmistaa, että koherenssia on olemassa, tämä olisi minun kysymykseni niin Societe Generalen edustajille. Haluaisin kuulla tähän vastauksen liittyen näihin vasta-argumentteihin, joita esitettiin. Sitten herra Kraalille. Hän puheenvuorossaan lopussa sanoi, jos nyt oikein ymmärsin, kyseessä oli pyrkimys ratkaista eturistiriidat, joita ei ole näiden investoijien maksaa mallien piirissä onnistuttu ratkaisemaan. Jos ymmärsin oikein, te ehdotitte kolmatta mahdollisuutta. En ole varma, että tämä on sataprosenttisen selvää, kun luin tämän viimeisen kappaleen puheessanne tässä tekstissä, kun meille jäätin. Ja sitten viimeinen kohta, mitä tulee ennustamiseen, sanotaan, että luottoluokituslaitokset ovat lämpömittareita, mutta eihän näin ole. Ne ovat lääkäreitä, jotka tarkkailevat tiettyjä merkkejä, jotka ovat hiukan kuin kuumemittarin merkin, ja sitten ne tulkitsevat näitä. Ja nyt täytyy sanoa, että nämä luottoluokituslaitokset ovat kuin lääkäreitä, jotka voivat erehtyä. He erehtyivät, mitä tulee subprime-tilanteeseen, mitä tulee Islannin tilanteeseen, ja olen sitä mieltä, että on melko selkeä konsensus siitä, että haluamme vähentää riippuvuutta suhteessa näihin luottoluokituslaitoksiin. Ja uskon, että siihen päästään, mutta haluaisin tietää, kuinka voisimme rajoittaa tätä lääkärin roolia luottoluokituslaitokselta niiltä, että ne vain arvioisivat riskiä puhtaasti. Minä voisin ehdottaa tai, tai tiedustella Moodysin liittyen teidän nehän on arvioida riskiä, mutta, mutta te ette siis tekisi minkäänlaista ennustusta. Minä haluaisin ainakin kuulla, mikä teidän mielipiteenne on Fitchin edustajana, koska Moody's on tähän sanonut, että miksipä ei, miksi en voisi tehdä näin. Esimerkiksi jos otamme Ranskan esimerkin, yksi näistä toimista, joista puhuttiin, oli markkinoiden joustavuuden lisääminen ja minä en ymmärrä, mikä legitimiteetti näillä Standards and Poor's analyytikoilla on sanoa, että he haluavat lisätä joustoa markkinoilla. Hehän ovat analyytikkoja, antavat arvioita mikä teidän mielipiteenne on? Eli riskianalysoitan suosituksia ei anneta. Kiitoksia, Confirm. Sitten Gwen edustaja vielä Portaas, olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia. Minulla on kaksi huomiota ja sen jälkeen minulla on kysymyksiä. Ensinnäkin valtioiden veloista. Mielestäni tämä juuri tekee tästä keskustelusta kiireellisen. Sen pohjalta, mitä nyt olen kuullut, ilmeisesti ajatellen edelleen, että mitään ratkaisua ei ole valtioiden velkakriisiin. Ja että ainoa ratkaisu on se, että pidetään tätä ikään kuin rahoitustuotteena – johon kohdistuu luottoluokitus. Eli joko se vedetään pois luottoluokituksen piiristä tai no mikään muu ratkaisu ei ole mahdollinen. Eli oikeastaan mitään ratkaisua ei ole. Sitten palaisin siihen, mitä japanilainen edustaja totesi. Mielestäni yksityisissä yrityksissä – niissä pitäisi olla myöskin julkisen toiminnan rooli, niinhän hän sanoi. Eli onko kyse sitten julkisesta osallistumisesta pääomaan tai jonkinlaisesta riippuvuudesta julkiseen hallintoon? Vai onko sitten kyseessä jonkinlainen riippuvuus sen maan hallintoon, jossa yrityksen päämaja sijaitsee. Kun puhuimme eurooppalaisen luottoluokituslaitoksen luomisesta, mietin, pitäisikö sen todellakin toimia julkisilla varoilla. Koska jos kyse on julkisesta laitoksesta, niin millä tavalla se sitten voi saada uskottavuutta markkinoilta – tai onko kyse sitten yksityinen luottoluokituslaitos? Ja minä veronmaksajana, minä vastustan sitä, että käytetään yhtäkään euroa tällaisen laitoksen perustamiseen. Koska tämä matemaattinen malli on hyvin samantyyppinen kuin muut. Eli minusta olisi hyvä, että Japanin edustaja selittäisi vähän tarkemmin, mitä tarkoittaa se, että olisi tällainen julkisen sektorin toimijan rooli luottoluokituslaitoksella. Sitten toinen kysymys Societe Generalin edustajalle, joka puhui hyvin selkeästi. Hänhän totesi, että luottoluokituslaitoksilla on taipumus suosia Yhdysvaltoja. Hän voisi tätä vähän tarkentaa. Eli mitä hän itse asiassa tarkoitti tällä. Sitten kysymys Finance Watchin edustajalle. Ja kysyisin, mitä hän tarkoittaa mielipiteellä, jolla ei ole vaikutusta. Koska yksi asia on nyt ihan selvää, se, että tällä hetkellä luottoluokituslaitokset ovat käytännössä sääntelijöitä. Ne määrittelevät markkinoiden olosuhteet, toteavat, mitä markkinoilla tulee tapahtumaan. Eli millä tavalla hän sitten voisi poistaa tätä vaikutusvaltaa näiltä luottoluokituslaitosten luokituksilta, koska en ihan hyvin ymmärtänyt tätä selitystä. Kiitoksia, olemme pahasti jäljessä aikataulusta. Seuraavaksi puheenvuoron saa Thomas Mann, Balchitis, Jigold De ju Peter Simon, Podimata, Langen ja Van Jok. Jos on vielä muita, niin ilmoittakaa siitä muuten suljemme puhujalistan. Eli seuraavaksi Thomas Mann ja pyytäisin nyt, että pitäytyy sitten kahteen minuuttiin. Eli kaksi minuuttia, koska me olemme todellakin nyt pahasti jäljessä aikataulusta. Eli Mann, teillä puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin katson kelloa en puhu liian pitkään. Minusta tämä oli mielenkiintoista, mielenkiintoista kun tämä Noni sanoi, että, että on kilpailua. Ei, nämä, tämä ei kosketa suurta kolmea, vaan se, että Fitchin väki on joutunut tekemään kovasti työtä, että se voi turvaamaan ylipäätään olemassaolonsa. Mutta kokonaisuudessaan tämä, tähän asti oli, asti on ajateltu, että nämä kolme tulee tällainen yksi nippu minulle. Se on oikeassa. Luottamuslaitokset ovat talousyrityksiä ja jakavat mielipiteitä, mutta meidän politiikassa tilanne on se, että me valtavasti tilaa. Että joka kerta kun arvio laskee, valtion osalta syntyy kriisikokous, ja me sanomme, että jotakin täytyy tehdä, pitää löytää vastauksia. Näin emme voi työskennellä. Meidän pitää katsoa, tässä herra Klinson aivan oikeassa, pitää katsoa, että viileästi järkeä käyttäen pyrimme saamaan kuriin nämä luottolaitoslaitokset. Tähän liittyy sääntöjä, tietysti tämä rotaatio, minullakin omat epäilyni sen suhteen ja siksi kysymys herra Kraille. Te tarvitsette vaihtoehtoa. Herra Schäuble vuonna 2009 sanoi jo, että me tarvitsemme eurooppalaisen luottoluokituslaitoksen. Emme luottolaitosta, joka antaa parempia tuloksia, vaan, vaan joka on riippumaton, todella riippumaton. Siellä, mistä te tulitte, siellä on pohdittu tällaista säätiötä, jolla olisi 300 miljoonaa euroa ja pyritään saavuttamaan, että se toimisi eri tavoin. Mutta mikä tulee olemaan sitten se, mikä on erilaista, jos ei olla sitoutuneita intresseistä, jos halutaan todella olla riippumattomia, jota me tarvitsemme, onko niin, että silloin sitten otetaan myöskin vastuu niistä lausunnoista, joita annetaan ja miten tämä tulee olemaan mahdollista? Miltä näyttää tilanne avoimuuden osalta? Mikä siis tulee olemaan toisenlaista kuin se, mitä tähän saakka olemme voineet kokea kolmen suuren toiminnasta? Sanoitte, että mahdollisesti pyrisitte esittämään metodin avoimesti. Mitä metodeja sitten voidaan nähdä? Entä tulokset, jotka voivat olla luonteeltaan kenties kielteisiä? Voimmeko me reagoida paremmin siksi, että meillä on sellainen tunne, että kysymys on riippumattomuudesta. Jos näin on, silloin meillä ei ole mitään ongelmaa tämän uuden luottoluokilaitoksen osalta, mutta meidän pitäisi aikaan kuitenkin yhteiset säännöt. Totta kai eh, eh, me tarvitsemme siis välttämättömiä vaatimuksia, jotta saamme tuloksia, josta voimme sanoa, että luottoluokilaitukset eivät tuli poliittisesti, vaan ne ovat todellakin täsmällisesti täsmällisten tietojen pohjalta. Silloin pääsemme eteenpäin. Odotan mielenkiintoa, mitä Roland Berger meille voi tarjota. Kiitoksia. Kiitoksia myöskin siitä, että pidätte kiinni puheenjohtajanne. Seuraavaksi Valfitis, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Ačiū pirmininkė, e, kolegos. Iš tikrųjų, aš kalbėjau. Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Puhun nyt näkökulmasta, sellaisen henkilön näkökulmasta, joka on työskennellyt valtiovarainministerinä useita vuosina, vuosia. Aina kun minun maani arvioitiin, aina kun sen luottoluokituslaitokset arvioivat. Nämä arviot eivät olleet vain jonkin yrityksen arvioita, niillä oli hyvin suuri vaikutus tilanteeseen jokaisessa maassa, joka arvioitiin. Sillä oli suuri vaikutus pankkien toimintaan. Ja arviot vaikuttavat myöskin tietyn maan kansainväliseen rooliin. IMF on vuodesta 2008 asti käyttänyt monia kymmeniä miljardeja eh, vain siksi, että tiettyjen maiden luottoluokitusta on laskettu. Minä Pidän komission ehdotuksesta perustaa itsenäinen eurooppalainen luottoluokituslaitos ja tuen myöskin japanilaisen panelistin mielipidettä. siitä, että henkilöt, jotka työskentelevät näissä luottoluokituslaitoksissa, että heidän pitäisi asua ja työskennellä Euroopassa, sillä heidän työllään on valtava vaikutus Euroopan unionin tulevaisuuteen. Luottoluokituslaitokset käyttävät paljon painoarvoa maailmassa ja heillä on myöskin pääsy hyvin suureen tietoon. Meidän pitää ymmärtää tilanne markkinoilla. Luottoluokituslaitokset ovat yksi instrumentti, joka saattaisi parantaa meidän kilpailukykyämme maailmassa. Ja siksi tervehdin komission ehdotusta ilolla. Minulla on hiukan pieniä teknisiä varaumia, mitä tulee valvontaan tai markkinoiden keskittymiseen tai luokituksen anto metodiin, mutta meillä on paljon haasteita. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Piikolle kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Aluksi monet kiitokset mielenkiintoisista kommenteista ja kiitos myös pitkästä matkasta Japanista tänne. Sitähän ei joka päivä nähdä. Esittäisin muutamia lyhyitä kysymyksiä. Ensinnäkin Telerova Ross. En ole aivan varma siinä, mitä te sanoitte, kun puhuitte näistä tutkimuksista suurissa, kolmessa suuressa virastossa, laitoksessa – käsin teitte tästä kertomuksen, mutta minä ymmärsin, että tarkoitus oli tehdä tämmöinen kattava selvitys, joka koskee kokonaisuudessaan näitä äh, luokittelumarkkinoita, e-, eikä että ole kysymys tällaisista äh, yksittäisistä tutkimuksista. Haluaisin tietää, onko nyt ESMAN tällainen kattava tutkimus, joka koskee luokittelumarkkinoita, johon liittyy myöskin mahdolliset ituristiriidat, kysymykset, joita julkisuudessa on nostettu esille, ja mahdolliset ongelmat, joita alueella on. Haluaisin myöskin tietää, mitkä puitteet näillä selvityksillä on ja milloin ne tullaan julkaisemaan ja miten ne on tehty. Sitten täällä on usean otteeseen viitattu toisaalta suureen keskittymään markkinoilla ja mahdollisiin eturistiriitoihin, jotka tietenkään eivät ole vältettävissä millään mallilla. Olisin tästä yhtä mieltä, mutta saman aikaan on kuitenkin selvää, että ajatellen suurta keskittymää olisi järkevää saada aikaan enemmän monimuotoisuutta, mitä tulee malleihin. Ja parlamentti Wolf Klinsin mietinnössä on puhunut sen puolesta, että luotaisiin tällainen eurooppalainen luokittelusäätiö, joka voisi toimia mahdollisesti mahdollisimman korrektin arvioinnin osalta, mitä tulee maksukykyyn. Että se olisi siis ainoa lähtökohta. Nyt teidän esityksessänne, joita Berger ja Ko ovat esittäneet, niin tähän olette todellakin saanut kerättyä paljon rahaa. Miten varmistatte sen, että rahoittajat eivät saa mahdollisuutta puuttua toimintaan? Ja viime kädessä haluaisin kysyä, olisiko järkevää ajatellen suurta liikevaihtoa, niitä etuja, voittoja, joita luokittelumarkkinoilla syntyy, olisiko mahdollista kenties veroilla pyrkiä antamaan säätiölle, joka toimii julkisen edun mukaisesti, jolloin 40 prosenttia tällainen 40 prosenttia voittoa, niin siitä varmasti myöskin voisi aivan hyvin julkinen taho myöskin saada jotakin, se olisi aivan hyvä asia, ja tästä voitaisiin lähteä liikkeelle. Sven, eh, Kiitoksia. Seuraavaksi Diego Feijo, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Eli esitän heti kysymykseni. Yksi kysymyksistä, joita ollenkaan ei ole käsitelty näissä ehdotuksissa, on luottoluokituslaitosten rahoitus. Kuten Jean-Paul Gosses äskettäin totesi, tämä ei ole mikään yksinkertainen kysymys. Selkeitä tuloksia nyt ei ole saatu vielä, joten haluaisin tietää, oletteko samaa oletko mieltä, että tämänhetkinen rahoitusmalli on hyvä? Eikö olisi hyvä, että siirryttäisiin kohti investointeja, lähestyisimme investointeja ja millä tavalla konkreettisesti tässä voitaisiin sitten toimia? No sitten se, mistä Ross puhui, eli markkinoiden toiminta. Me olemme todenneet, että luottoluokituslaitosten on oltava uskottavia – mutta myöskin markkinoiden on toimittava, jos siellä, vaikka siellä on enemmän luottoluokituslaitoksia mukana. Meillä on jo useiden luottoluokituslaitosten sertifikaatteja näiden kolmen suuren lisäksi. Eli millä tavalla ne voisivat sitten toimia? Ehkä verkostona, ja sehän loisi sitten enemmän kilpailua näille markkinoille. Ja sitten on viitattu monta kertaa lainsäädäntöön ja sääntelyyn rahoitusluokituksen osalta. Ja lainsäätäjät antavat näille painoarvoa. Voisiko mahdollista muuttaa näitä viittauksia lainsäädäntöön ja sääntelyyn ja ehkä alkuvaiheessa nämä muutokset eivät loisi epävakautta markkinoille, koska markkinatkin ovat riippuvaisia luottoluokituslaitosten luokituksista. Kiitoksia. Sitten Peter Simon, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos. Ensinnäkin kysymys herra Krallille ja sekin äh, Philippe Lemanille. Niin, herra Krall, paperissanne te puhuitte luokituslaitosten omistajarakenteesta, ottaen huomioon tämän monopoliaseman, mutta suullisessa esityksessänne te puhuitte eturistiriidoista, joka on luottoluokituslaitoksessa, joka johtuu omistajarakenteesta. Olisin kiitollinen, jos hiukan puhuisitte täsmällisemmin tästä. Ja sitten esittäisin kysymyksen herra Filip Nothille, joka olisi se, että haluaisin tietää, onko niin, että omistajarakenteiden vuoksi on olemassa eturistiriitoja niin, että omistajan kannalta saattaa olla edullista se, että jokin luokitus julkaistaan tiettynä ajankohtana. Senior Simon. Kiitoksia. Seuraavaksi Podimata. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Herra puheenjohtaja, minä kuulin kaikissa näissä hyvin mielenkiintoisissa esittelyissä eh, erään lauseen herran Otsumin puheenvuorossa. Se vaikutti minun hyvin vahvasti. Hän viittasi MITin erääseen professoriin. Haluaisin toistaa tämän lauseen, sillä se oli hyvin tärkeää. Hän sanoi, että luottoluokituslaitosten ei pitäisi yksinkertaisesti vain antaa tarkka kuva yhteiskunnasta tai tietystä maasta ja sen luottotilanteesta, vaan sen pitäisi ottaa myöskin huomioon, mikä on Mikä on tilanne tarkemmin otet, otettuna? Mielestäni tämä lause on hyvin tärkeä, sillä erityisesti mitä tulee valtion velkojen arviointeihin tietyissä maissa, eri maissa, ja kun puhumme yritysten arvioinneista, viittaan nyt edelleen herra Otsumin puheenvuoroon – kysymykseni koskettaa tästä tätä eurooppalaista arvomarkkinaviranomaista. On siis hyvin tärkeää muistuttaa, että tällä arvioinnilla on julkinen rooli. Se koskettaa julkista etua. Sillä on suuria seurauksia miljoonien kansalaisten elämään. Tämä on hyvin tärkeä kysymys, päivän polttava kysymys, ja haluaisin teiltä siis kysyä, ja muiltakin panelisteilta, oletteko samaa mieltä siinä, että on tarpeen säilyttää tämä ajatus, siis julkisen edun suojelun ajatus? Kuinka me voimme toimia näin? Pitääkö meidän tehdä näin? Voimmeko tehdä näin luomalla eurooppalaisen luottoluokituslaitoksen, josta puhuttiin? Olisiko ratkaisu komissaari Barnien ehdotuksen kaltainen, sitähän ei ole toimeenpantu, eli luoda tietynlainen siirtymävaiheen ohjelma tiettyjen maiden luottoluokitusten suhteen? Ich will keskustellaan kaksi minuuttia. Kuulin, aber ich glaube... Kiitos näitä toista argumentteja, mutta liika riippuvuus luottoluokituslaitosten arvioinneista on asia, johon täytyy kiinnittää huomiota ja se lähtee liikkeelle siitä, että Euroopan keskuspankin rahoituksessa otetaan huomioon tietty luokittelu. Tämä on vapaaehtoinen ratkaisu, jota eurooppalaiset instituutit ovat käyttäneet, ne voivat irtautua siitä. Haluaisin kysyä paneelin jäseniltä, miten ne arvioivat sitä määräystä, joka Yhdysvalloissa, että valtiovarvot viranomaiset eivät saisi pankkeja arvioidessaan käyttää ulkoisia arviointeja. Tämä on se, mitä, minkä he ovat oppineet Liimanin vararikosta. Tästä ei ole keskusteltu lainkaan. Sitten lisää avoimuus. Merkitseekö sitä, että sehän merkitsee, että pitäisi olla yhtenäisiä kriteerejä. Varos, onko ESMA kykenevä luomaan yhtenäisiä kriteerejä ja liittyykö tähän kenties se, että saadaan myöskin tarkistettua, mikä on maksu- ja rahoitusrakenne. Myös tämä on välttämätöntä, jos äh, arviointi valtiolle, joka tehdään, äh, jos, me, jos siitä voidaan saada vähemmän esimerkiksi, että se kenties tehdään sitten hiukan huolettavammin. Herra Kral puhui siitä oman esityksen lopussa, että on siis riippumattomia forum, foorumeja, jos, jossa myytäisiin näitä arviointeja tällaisen riippumattoman foorumin kautta ja haluaisin kuulla, mitä Kral tällä tarkoittaa. Kiitoksia. Sitten Jok, kaksi minuuttia. Merci. Kiitoksia. Neljä kysymystä ja sitten kaksi ristiriitaista kysymystä. Ensinnäkin, katsotteko todellakin, että rahoitusmarkkinoilla voidaan arvioida riskejä? Markkinoillahan on aina epävarmuutta ja siinä mielessä esimerkiksi subprime-riskit aliarviointiin ja tällä hetkellä aliarvioidaan riskejä, jotka liittyvät valtioiden velkaan. No sitten valtioiden veloista toinen kysymys. Jotkut puhujat puhuivat näistä eturistiriidoista tässä mallissa, että liikkeelle laskija maksaa, mutta tämähän nyt ei ole se malli, jota käytetään, vaan tilaaja maksaa, joka on vielä pahempi kuin liikkeelle laskija maksaa malli. Koska tilaajathan voivat vaatia näiltä luottoluokituslaitoksilta tiettyjä asioita joissain maissa ja on nähty, että valtioiden velojen osalta on vaadittu näitä riskimaksuja. No sitten luottoluokituslaitokset, millä tavalla ne pystyvät paremmin toimimaan kuin julkiset tilintarkastustuomioistuimet käyttämään tietoja nimenomaan kun kyse on julkisesta taloudenpidosta. No sitten makrotaloudelliset arviot ja suositukset, joita luottoluokituslaitokset tekevät. Haluaisin tietää, mitä makrotaloudellista mallia on käytetty näihin ennustuksiin ja sitten, sitten nämä makromallit ja riskinarviointimallit, ne eivät ole sama asia. Riskejä on hyvin vaikea arvioida ja sitten makrotaloudelliset mallit, joita käytetään ennusteisiin, ovat erittäin luotettavia ja ne pohjautuvat tieteellisesti hyväksi todettuihin malleihin. Ja sitten millä tavalla tämä malli on parempi kuin ne tavat, joita EUn jäsenvaltiot käyttävät. Nämä laitokset tekevät paljon suosituksia, mutta me olemme nähneet näitä suosituksia ja ettekö katso, että tässä on nyt ristiriita Tällä hetkellä Euroopan unioni on nyt taantumassa. Ja jos tämä nyt vaarantaa velkatilanteen ja samalla nämä laitokset vaativat säästöpolitiikkaa. Sitten vielä kaksi ristiriitaa. Ensinnäkin usein vaaditaan kilpailua, mutta muodot voivat selittää, että kyseessä on monopoli ja silloin kilpailulle ei ole merkitystä. Ja sitten viimeinen huomio. Halusin tietää, millä tavalla voidaan antaa lupa tälle liikelaskija maksaa mallille. Ja tämä julkinen liikelaskija malli maksaa, se olisi kielletty, jos kyse on eurooppalaisesta riippumattomasta julkisesta luottoluokituslaitoksesta. Por favor. Kiitoksia sitten vielä. Freida, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Eh, Kiitos. aivan nopeasti. Minusta kaksi suurta ongelmaa ovat ensinnäkin liian voimakas keskittyminen ja toiseksi tästä johtuva ongelma, joka on siinä, miten saataisiin aikaa lisää kilpailua. Minä haluaisin kysyä, miten monet arviointiyritykset tällä hetkellä ovat vaikeuksia, miten, mitkä ovat suurimmat esteet näille yrityksille päästä ylipäätään markkinoille ja mitä tapahtuu sitten, jos tämä ei toimi, mitä tapahtuu kilpailulle? Tämä merkitsee rajoituksia markkinaosuuksiin ja merkitsee, miten voitaisiin saada poistettua näitä esteitä, jotka liittyvät markkinoille pääsyyn. Ja sitten valtiovelkojen arviointi luottoluokituslaitosten toimet ovat aiheuttaneet ongelmia, jotka ovat olleet paljon suurempia kuin ongelmat, jotka ovat liittyneet yksityisiin yrityksiin. Ja tämä, mitkä ovat sitten ongelmat, liikkeelle, ongelmat liikkeelle laskemiseen ja siihen, kuka maksaa. On olemassa markkinatoimia, jotka liittyvät valtion joukkovelkokirjoihin, joissa ongelmat ovat paljon suurempia ja ketkä ovat tämän takana. Siksi on hyvin tärkeää, että esimerkiksi ajoitus ja samalla aikaan kuitenkin myöskin tiedon kulku ja on esittävä kysymys siitä, eikö valtioverkkojen luokittelu pitäisi poistaa kokonaisuudessaan. Kiitoksia sitten asiantuntijoille puheenvuoro ja ensimmäisen puheenvuoron saa Ros. Olemme pahasti aikataulussa aikataulusta elässä, joten jokainen saa kaksi minuuttia. Ja sitten lopuksi vielä esittelijä Domenici saa puheenvuoron. Eli Ros, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you very much. Um, I will... Kiitoksia yritän vastata näihin kysymyksiin, mutta voin sitten kahdenvälisesti palata näihin, jos en ehdi kahdessa minuuttia vasta- vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Olen samaa mieltä siitä, että näiden luokitusten merkitys on vähän kasvanut suuremmaksi kuin kukaan odotti tai halusi. Ja meidän kaikkien täytyy nyt tarkastella, miten voisimme vähitellen kääntää tämän trendin toiseen suuntaan. Tässä on kaksi vaihtoehtoa ja komissio todellakin on yrittänyt miettiä näitä vaihtoehtoja – eli että lisätään kilpailua ja toisaalta vähennetään tätä riippuvuutta luottoluokituksesta. Kilpailusta no, on yli 20 luottoluokituslaitosta rekisteröitynä, mutta valtaosa niistä on hyvin pieniä paikallisia kansallisia luottoluokituslaitoksia. Jos katsotaan näitä globaaleja luottoluokitusmarkkinoita, niin siellä on aika vähän dominoivia laitoksia toiminnassa. Olisiko sitten mahdollista luoda luottoluokituslaitosten verkosto, joka lisäisi kilpailua, tai onko muita tapoja lisätä kilpailuja? No se on yksi avainkysymyksiä. Myöskin sääntelijöinä ja lainsäätäjinä meidän täytyy miettiä tätä riippuvuuden vähentämistä, ja tästä en puhunut alustuksessani, mutta komission ehdotukset tällä alalla ovat erittäin keskeisiä ja hyvin hyödyllisiä. No, kaikki tämä liittyy siihen, että avoimuutta on lisättävä. Joten on tärkeää, ja me teemme läheistä yhteistyötä komission kanssa ja tarkastelemme sitä, miten voimme panna täytäntöön emme pelkästään tämänhetkisiä ehdotuksia, joihin monet puhujat keskittyvät, vaan myöskin, miten voitaisiin vahvistaa tilannetta, jotta voitaisiin varmistaa sekä kilpailun lisääminen että riippuvuuden vähentäminen näillä markkinoilla. Sitten muita kysymyksiä Mehän olemme laatineet vuosikertomuksia toiminnastamme tammikuun alussa vuodelta 2011 osalta ja viittasin raporttiin, jossa tarkastellaan tuloksia tarkastelusta, joka suoritettiin joulukuussa ja se julkistetaan toivottavasti tämän neljänneksen loppuvaiheessa. No sitten muihin kysymyksiin vastaan sitten kahdenvälisesti. Kiitos. Give the floor to Mr. Ga- Kiitoksia sitten Geyer Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Oui, euh, tout d'abord je, je souhaiterais... Aivan aluksi haluaisin äh, Rova Ferrarille vastata, mitä tulee kysymykseen rajoituksista, markkinaosuuksien rajoituttamisesta. Tämä oli todellakin minun puheeni lopussa mainittu asia. Voisimme ajatella, että meillä olisi jonkinlainen toimi, tai ainakin voisimme mainita uudessa säädöstössä sen, että markkinaosuuksia rajoitettaisiin. Voisin tästä keskustella yksityiskohtaisemmin, kahdenvälisesti myöhemmin, mutta minusta vaikuttaa, että tämä olisi selkeästi ajatus, jota voitaisiin seurata, ja uskoisin, että näin on ajateltukin tehtävän tähän mennessä. Toinen asia, johon haluaisin viitata, oli herra Konfanin huomio siitä, että nämä luottoluokituslaitokset ovat yhtä aikaa kuumemittareita ja lääkäreitä. Tämä on aivan totta. Nykyinen ongelma mielestäni on se, että luottoluokituslaitokset ovat tehneet suosituksia. Poliittisesti tämä on jotakin, mitä voidaan todellakin asettaa kyseenalaiseksi. Voimme ajatella, että luottoluokituslaitokset antavat suosituksia vain velkojen liikelaskijoille, mutta että näitä ei todellakaan julkaistaisi. Se, että nyt luottoluokituslaitokset ovat antaneet selkeitä suosituksia esimerkiksi, mitä tulee EKPn rooliin, tämä on jotakin, mikä voi järkyttää. Tässä Standard and Poor's oli toiminut itse asiassa näin. Sitten viimeinen asia liittyy myöskin siihen, mitä herra Kanfan tässä sanoi näiden luottoluokitusten ilmaiseminen kirjaimin. Uskon, että tämä oli 30-luvulla alkupisteessä ajatuksena. Ajatuksena oli se, että meillä pitäisi olla joustava lähestymistapa tuolloin. Amerikkalainen viranomainen oli ilmaissut, että oli tiettyjä raja-arvoja ja että pankkien piti määritellä toimintansa näiden raja mukaan. Ja uskoisin, että tässä ajan kuluessa olemme olleet liian äm, liikaa noudattaneet tässä kirjainta emmekä ajatusta tämän periaatteen suhteen. Utsumi. Kiitoksia sitten Utsumi. Kaksi minuuttia, alkaa hyvä. Okei. Okay. No niin. Kysymys, joka liittyi siihen, että luottoluokituslaitoksilla – pitäisi olla myöskin julkisen toimijan rooli. Ja tämä ei tarkoita, että oltaisiin yhteydessä julkisiin viranomaisiin. Me olemme täysin riippumattomia. Ja luottoluokituslaitosten pitääkin olla täysin riippumattomia. Mutta kun ajatellaan näitä perusperiaatteita ja luottoluokitusten henkeä, mielestäni luottoluokituslaitoksella on julkisen toimijan rooli myöskin. Mutta kun ajatellaan pankkisektoria, ja yksi, se on yksityistä alaa, mutta pankkialallakin on julkisen toimijan rooli. Ja e, e, Japanissa pankkisektorin kupla liittyy tähän ja sitten subprime-laina kriisi Yhdysvalloissa johtui pankkien toiminnasta. Ne olivat täysin unohtaneet julkisen tai yhteisen hyvän. Eli tätä tarkoitin, kun sanoin, että luottoluokituslaitoksilla on myöskin pidettävä mielessä julkinen hyvä. Kiitoksia. Ja sitten Filippona, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you. Uh... Mikrofoni. Okay. Is this good now? Okay, sorry. Niin. Pyrin vastaamaan karsimisessa käsittyihin kysymyksiin. Näyttäisi olevan sellainen tilanne, että me sanomme, että julkinen etu, julkinen hyöty, tästä nyt ollaan yhtä mieltä, ja tämä johtaa kysymykseen rotaatiosta, kysymykseen oligopoleista, kysymykseen siitä, miten voi olla mielipide, jolla ei vaikutusta markkinoilla. Kysymys rotaatiosta ensinnäkin. On mielenkiintoista kuunnella arvostelua, joka koskee kierrättämisen rotaation periaatetta. Ja kaikessa viime kädessä on kysymys sitten siitä, että luokitellun markkinat ovat oligopolia, oligopoli, joten jo on olemassa luokituslaitoksia, jotka ovat oligopolin ulkopuolella, joten niillä ei ole sama asema, niillä on vähemmän luotettavuutta ja vähemmän mainetta, joten ovat vähemmän uskottavia, ja ne eivät siis toimi, ja tämä on totta. Joten arvostelu, joka koskee rotaatiota, joka on, on teknisesti perusteltua, mutta kuitenkin osoittaa sen, että nykyinen järjestelmä, jossa eri kirjanystelmiä jaetaan, ei toimi siksi, että kysymys ei ole enää mielipiteistä, vaan tuomiosta. Ja jos antaa kenelle tahansa oikeuden antaa tuomioita, riippumatta siitä, mitä instituutio sanoo, joskus tämä saattaa olla oikein, joskus on eturistiriasta kysymys, joskus on siis manipuloinnissa tai ei. Tosiasiana säilyy kuitenkin, että kenelläkään ei tulisi olla valtaa antaa tuomioita, niin pitäisi palata teknisempään, vähemmän tunneperäisempiin kysymyksiin. Tämä varmaan kuulostaa pitkästyttävältä siihen, mikä on mahdollisuus, että velka jää maksamatta. Kysymys on luke, lukuista ja että näitä lukuja sitten vesitään. Tämä liittyy myöskin siihen, mitä on vähemmän vaikutus. Tämä on puhtaasti teknistä ja keskimäärin nämä otetaan huomioon, missä on mer- jär- tai niissä ei ole järkeä. Mitä tulee sitten ajoittamiseen aivan nopeasti, tämä on tärkeä kysymys ei mitään salaliittoteorioita. Oliko, tapahtuiko asia tarkoituksella vai ei, en tiedä. Tosiasia on, että ajoittaminen joidenkin ö, arvioiden luokitusten alentamisen ajoittaminen on tapahtunut hyvin onnettavana hetkenä. En tiedä, miksi näin on käynyt. On ollut kenties jotakin tapaamisia, joidenkin, niitä on tapahtunut jotakin eurooppalaisten johtajien kokouksia ennen, mutta tapauksessa kirjaimet kuitenkin vesittävät jonkin yksittäisen mielipiteen joksikin, mikä on keskiarvo. Ja silloin päästään myöskin eroon tästä aikakysymyksestä. Kenelläkään ei tulisi olla valtaa vaikuttaa koko järjestelmään. Kiitoksia. Seuraavaksi Van Dorp, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Yes, thank you. Good. Kiitoksia. Jos palataan nyt näihin kahteen kysymykseen, eli tämä yhteinen luokitteluasteikko ja sitten tämä taipuvaisuus Yhdysvaltojen suuntaan. No sitten tämä metodologia ja tuot, rakenteelliset tuotteet, ne eivät välttämättä pohjaudu matemaattisille malleille, ne ovat hyvin subjektiivisia. Eli liikkeelle laskean osalta kyse on monien luottoluokituslaitosten komitean lausunto. No, sitten voin puhua myöskin ongelmasta, joka liittyy siihen, että ei ole tällä hetkellä yhtenäistä järjestelmää. Metodologiat saattavat olla ristiriitaisia ja jotkut niistä ovat kallistuneet Yhdysvaltojen puoleen. No sitten kilpailua haittaava toiminta. Yksi luottoluokitushanke teki pakolliseksi sen, että kaikkien tulojen ja omaisuuksien pitää olla niiden itsensä luokittelemia. se on aika mielenkiintoista. No sitten tämä kallistuminen Yhdysvaltojen suuntaan, tästä yksi merkki. Eli pankkien omaisuustaso. No heillä on oma tapansa laskea, mutta yksi luotoslakitus teki vertailuja pankkien välillä jotka käyttivät kahta erilaista mallia, ja niitähän on hyvin paljon maailmassa. Ongelma on se, että pankkien omaisuudet ovat painotettuja metodologiassa, jossa käytetään Yhdysvaltojen pankkisektorin metodia, ja näin riskialtiit, mutta tuottoisammat varat pidetään taseessa. Ja tässä rankaistaan kovasti eurooppalaisia pankkeja, koska niillä ei ole taseessa niin riskialttiita omaisuusosia. Eli Eurooppaan tarvitaan enemmän pääomaa ja se luo myöskin epäilyksiä niiden tilanteesta. Ja sitten lainaaminen vähittäismyyntialalle ja PK-yrityksiin viime kädessä löytää tiensä myöskin tähän Euroopan pankkien luotonmyöntistrategiaan. Kiitos. Van Dorp, sen... Kiitoksia. Ja sitten Kral, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Focus my answer on... Vastaan kahteen kysymykseen eh, ja muihin sitten kahdenkeskisesti. Miten me uskomme voimamme luoda investoija perusteisen maksujärjestelmän keskeisellä foorumilla ja miten, miltä näyttäisi tämä eurooppalainen luokituslaitos. Aloitan tästä. Euroopan luokituslaitos, jota me olemme luomassa, olisi yksityisesti rahoitettu etua tavoittelematon säätiö. Minister, tämä heijastelisi luokittelun luonnetta parhaiten. Kysymys on mielipiteistä, kysymys on tuotteista, julkisista hyödykkeistä, jolla voi olla pitkälti kielteisiä, myöskin myönteisiä ulkoisia vaikutuksia. Tällainen toimintamalli olisi täysin erilainen kuin niillä, joka on, se, joka on tämänhetkisellä luokituslaitoksella, joka perustuisi si- siihen malliin, joka on Basel 2-malli, joten ensinnäkin olisi malli ja sitten laatuanalyysi, Tämä järjestelmä on avoimempi luonteeltaan ja on helpompi selittää sen mallia. Se on myöskin halvempi, mitä tulee kustannuksiin. Kolmanneksi, tulemaan korkean tason avoimuutta me pyrimme löytämään, etsimään tällaista äärimmäistä avoimuutta. Kaikki, mitä tämä laitos tekee, julkaistaan internetissä. Jokainen, jolla on päässyt internetiin, tietää tämän laitoksen sisätoiminnasta yhtä paljon kuin sen johtajat. Toisin malli, julkaistaan kaikki tekijät, jotka vaikuttavat malliin, miten eri tekijöitä painotetaan, mitä vaiheita on luokittelussa ja kun luokittelu tehdään, se julkaistaan reaaliajassa, ei pelkästään tulosta, vaan jokainen välivaihe ja välitulos niin, että kaikki voivat seurata tämän arvioinnin prosessia. Toinen kysymys, miltä tämä foorumi näyttäisi? me näkisimme, että pitäisi tehdä kaksi muutosta asetuksen. Ensinnäkin se, että jokaisen liikkeelle laskijan pitäisi julkaista luokittelun kannalta relevantit tiedot tällä keskeisellä foorumilla. Ja jokainen investointia joutuu ostamaan ainakin yhden näistä arvioinneista, jotta voidaan tehdä ainakin, äh, tai niin, täytyy pystyä itse tekemään ainakin Basel kaksi perustaisia äh, arviointeja. Tämä vähentää myöskin sitä, että investointien riippumatonta myöskin on tässä kimokkeita sille, että investoijat loisivat omia järjestelmiään. Kiitoksia. Sitten lopuksi vielä Launi kaksi minuuttia. Very briefly on several things. Kiitoksia hyvin lyhyesti. Olemme täysin samaa mieltä siitä, että luottamusta on annettu liikaa näille arvioille. Niitä ei pitäisi yli, niille ei pitäisi yli luottamusta. Ja meidän pitäisi myöskin tarkistaa ettei millä tahansa nämä luottoluokitus korvata olisi samantyyppistä roolia. Kaiken pitäisi perustua tietoon ja tarkoituksena olisi, että investoijat tekisivät omat arviointinsa. Hyvin tärkeä asia säätelyssä on läpinäkyvyys. Meidän täytyy julkaista kaikki metodologiamme, arvioimme, tietomme ja Tämä tekee mahdolliseksi ihmisille arvioida, kuinka me olemme päässeet omaan luokitukseemme, ja he voivat olla eri mieltä meidän kanssamme. He ovat täysin vapaita olemaan eri mieltä. Läpinäkyvyys on avain kaikkeen. Fitch ei anna mitään suosituksia, mutta se kertoo, mitkä asiat vaikuttavat siihen, että luottoluokitus nousee tai laskee. Me kuitenkaan koskaan sano millekään liikkeelle, laskijalle, yritykselle tai valtiolle, mitä sen pitäisi tai ei pitäisi tehdä. Sitten mitä tulee eh, maksukyvyttömyys todennäköisyyteen, nämä arvioinnit eivät anna absoluuttista tietoa maksukyvyttömyys todennäköisyydestä. Se voidaan määritellä, jos tarkastellaan tietyn portfolion toimia pitkällä aikavälillä. Voimme kuitenkin sanoa, että me pyrimme pois tilanteesta, jossa luotetaan vain yhteen lukuun, yhteen arvioon ja pyrimme antamaan tietoa niin, että jokainen voi tehdä oman johtopäätöksensä. Tämä on kaikkein tärkeintä. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten esittelijä Domenici, olkaa hyvä. Grazie. Kiitoksia nyt ihan lyhyesti, koska olemme pahasti jäljessä aikataulusta. Haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat olleet mukana paneelissa, erityisesti kollegoita, jotka ovat esittäneet monia ajatuksia ja ehdotuksia. Sanoisin vain, että työ, joka meitä odottaa, on hankalaa ja monimutkaista, koska se, että näistä ajatuksista tehdään tarkistuksia uuden, uuteen asetusehdotukseen, joka on komissiosta tullut, se ei tule olemaan helppoa. Me keskustelemme tästä, koska luottoluokituslaitokset ovat tehneet paljon virheitä. Mutta nyt me keskustelemme täällä myöskin siksi, että sääntely on epäonnistunut. Mutta muuten emme pysty selittämään, miksi näin lyhyessä ajassa, kun ajatellaan ensimmäistä sääntöä, joka otettiin käyttöön syyskuussa 2009 ja nyt, että tätä jo täytyy uudistaa. Valiokunnassa on jo paljon elementtejä käsiteltävänä ja parlamentin tulisi mielestäni keskittyä tiettyihin kohtiin. Ensinnäkin meidän pitää tarkastella uudelleen normeja. Pitääkö meidän jatkaa näiden poikkeusten linjalla, jotka viittaavat tiettyihin yksittäisiin sääntöihin, vai pitäisikö meillä olla yleisiä poikkeuksia, niin kuin Yhdysvaltojen lainsäädännössä, kuten Langen muistutti. Sitten tämä valtionvelkakysymys. Näistä säännöistä on tehtävä tehokkaampia. Kolmanneksi meidän pitää edistää kilpailua ja murtaa oligopoli rotaatio aiheuttaisi ongelmia. Meillä on rotaatiolle myöskin vaihtoehtoja. Meidän pitää keskustella näistä ehdotuksista ja joitain ehdotuksia on jo tullut esille. Neljänneksi, eurooppalainen luottoluokituslaitos. No, tällaisesta ei ole mitään mainintaa uudessa asetuksessa, jota komissio on ehdottanut, ja kuitenkin mielestäni parlamentin pitäisi pitää myöskin tämä mahdollisuus avoimena. En nyt puhu muista kohdista, koska aika alkaa loppua, mutta Haluaisin kuitenkin kiinnittää huomioon vielä yhteen asiaan. Meidän on löydettävä juridinen pohja näille tehtäville päätöksille, koska tämä saattaa olla yksi elementeistä, joka saattaa heikentää ja luoda ohjelmia ehdotuksille, joita me teemme. Haluaisin kiittää kaikkia osallistujia ja toivottavasti voimme tehdä hyvää työtä kaikkien myötävaikutuksella ja osoittaa millainen rooli on Euroopan parlamentilla. Signor Domenici. Kiitoksia Domenici. Kiitoksia kaikille asiantuntijoille, Rova Rossille, kaikille edustajille, jotka ovat esittäneet ehdotuksiaan. Muistuttaisin, että me 28. päivä helmikuuta keskustelemme mietinnöstä ja 22. maaliskuuta on määräaika tarkistusten jättämiselle. Kiitoksia. Okay, could those leaving... No niin, jotka lähtevät salista, lähtekää hiljaa. Meidän täytyy nyt siirtyä eteenpäin kokouksessa. Olemme aikataulusta jäljessä. Eli jos haluatte keskustella, niin häipykää salista. They have to go. We've no... Give me, I have... This one? Is this one any better? Could those who are leaving, please... Ne, jotka lähtevät, niin lähtekää jo. En nyt halua, että täällä salissa käydään mitään keskusteluita. Where's the rapporteur I wish to give the floor to Otmar Karas. Eli Otmar Karas saa seuraavan puheenvuoron. Niin Otmar, jos sinä voisit nyt aloittaa, niin ehkä ihmiset sitten ovat ystävällisiä. Siis tulen kohta heittämään teidät ulos, jos ette ole hiljaa. Please, will those who have who are going to leave, will you leave? I... Siis ne, jotka ovat lähdössä, niin lähtekää jo. En halua keskusteluta tähän. Karas on esittelemässä mietintöään ja kaikki muut, jotka haluavat puhua, niin menkää salin ulkopuolelle. Myöskin kaikki asiantuntijat. Me olemme jo 20 minuuttia jäljessä aikataulusta. Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Tie keskustelua koskien luottoluokituslaitoksia Baselin prosessiin ei ole kovinkaan pitkä. Tietyissä kysymyksissä ne ovat suorassa yhteydessä Basel 2. Aloitamme nykyisen tämänpäiväisen mietinnön esittelyn yhdessä. Tätä haluan korostaa. Myöskin samalla aloitamme lainsäädäntötyön. Ja tämä lainsäädäntötyö on työtä, jossa on jo paljon tehty alustavaa työtä aloitemietinnöllä lokakuussa 2010. Me, sanon tämän nyt hyvin tietoisena Euroopan parlamentin puolesta ja tämän valiokunnan puolesta, me olemme luoneet perustan ensimmäiselle arvioinnille, joka koski Basel-komitean työn tuloksia ja myöskin perustan komission työlle. Työ on nyt saatettu päätökseen ja komission ehdotus, josta me nyt olemme estämässä arvion tämän mietinnön muodossa, menee siihen suuntaan, jota parlamentti esitti, ja olen iloinen siitä, että eilen myös neuvoston puheenjohtaja tässä valiokunnassa totesi, että Tanska puheenjohtajavaltiona tulee pitämään komission esitystä perustavanlaatuisen hyvänä perustana, ja minun ja muidenkin kannaltani on kiistatonta, että Baselia koskevien ratkaisujen osalta G20 tavoitteet halutaan panna toimeen. Ja olemme tietoisia myös siitä, että me pelkästään halua sitä, vaan meidän täytyy myös tehdä niin. Me olemme aina puhuneet sen puolesta, että pantaessa toimeen Euroopan sisäisiä erityispiirteitä, joka liittyy talouden rakenteeseen, talouden rahoittamiseen ja pankkisektorin luottotalouden monimuotoisuuteen. Nämä erityispiirteet otetaan siis Euroopan sisäisessä toimeenpanossa tavoitteiden puitteissa huomioon ja toteutetaan sen mukaisesti. Kun aloitemietintö saatettiin päätökseen, sen jälkeen on tapahtunut kehitystä, joka on osaltaan minun mielestäni vaikuttanut siihen puitteeseen, joka puitteissa tulemme tekemään seuraavat puoli vuotta työtä. Ensinnäkin hallitusten valtioiden päämiesten päätös 9 prosentin pääomettamisesta. Sanon tämän siksi, että tämä 9 prosenttia on sellainen, että monet pankit, vain ne pankit, jotka stress, olivat stressikokeessa, että ne joutuvat 30. päivään kesäkuuta 2012 saamaan tämän 9 prosenttia. 9 prosenttia ei siis koske kaikkia pankkeja, vain joitakin, vain joitakin pankkeja. 9 prosenttia, jossa on erilainen äh, ydinpääoma määritelmä kuin Baselissa. Tämä on siis todellisuutta. Toiseksi, on joitakin jäsenvaltioita, mainitsen Ruotsin ja Itävallan, jotka ovat ottaneet aiemmin käyttöön Basel kolmosen ensimmäinen ensimmäistä 2013 riippumatta siirtymäkauden määräyksistä. Ja kolmanneksi, sen lisäksi, että on vaikutukset, jotka liittyvät tähän eh, etukäteen käyttöönottamiseen, siis eh, Basel-prosessin eh, aikaistettu käyttöönotto, se on sen lisäksi on kuitenkin Yhdysvalloissa päinvastainen kehitys ja Basel 2 ja CRA 3 tulevat myöskin tämän Basel 2 osalta tulevat olemaan rinnakkaisesti toimeenpanon kohteena, vaikka on olemassa sama kansainvälinen perusta toimeenpanolle. Nämä erilaiset puiteedellytykset ovat sellaisia, että niillä on myöskin erilainen oikeusperusta. Niillä on erilainen ydinpääoman määritelmä. Mutta jos me poliittisesti emme pysty saamaan aikaan äh, ratkaisuja, jos me pystymme keskustelemaan niistä, se tulee johtamaan velvoitteiden kasantumiseen, joilla on vaikutusta kasvun ja työllisyyden ja investointien rahoittamiseen, ja jotka saavat johtavat johtaa jopa äh, luototusvaikeuksiin. Tämä ei sunkaan merkitä sitä, että Baselin prosessissa me lainsäädännöllisesti meidän pitäisi ryhtyä suuriin korjauksiin, mutta meidän täytyy kuitenkin poliittisessa ottaa nämä puitedellytykset huomioon. Minun mietinnössäni ei tehdä pelkästään tarkistusesityksiä komission esitykseen, vaan siinä on myöskin tehtäviä komissiolle siinä aikana, jolloin tarkistuksia tehdään, on, on myöskin selvitetä erinäisiä asioita, jotta voimme yksityiskohtaisemmin tehdä tarkistuksia esimerkiksi kilpailuvääristymä Yhdysvaltoihin suhteessa ja tämä 9 prosentin kysymys, nämä ovat sellaisia asioita, jotka edellyttävät toimia komissiolta. Komission tulee tehdä esityksiä ja arviointeja. Jotta saadaan koordinoituja vaatimuksia jäsenvaltiokohtaisesti, eh, jos nämä eivät ole koordinoituja, silloin riskit pankkisektorilla tai vaikeudet siirtyä maasta toiseen. Jos on olemassa 27 erilaista säädöstä, silloin kokonaispaketti heikkenee, johtaa kilpailun vääristymään – oikeudelliseen epävarmuuteen, ja tässä mielessä mietinnössä lähdetään liikkeelle maksimaalisesta harmonisoinnista, johon sisältyy joustavuuden lisäämistä, mutta ei suinkaan äh, mistään vähimmäisharmonisoinnista, josta usein keskustellaan tällä hetkellä. Ja lopuksi sitten näistä alustavista kommenteista. Me olemme kohtaamassa todellisuutta, hyvät kollegat, jossa lyhytaikaiset äh, Euroopan keskuspankin eh, investoinnit saavuttavat huimaavia korkeuksia. Ja meidän tavoitteenamme, sanon tämän tietoisesti, koska minusta tässä parlamentin yhtä mieltä, meidän tavoitteenamme täytyy olla se, että raha tulee käyttöön investointeihin, kasvuun ja työllisyyteen, ja että rahoja ei pidä varastoida Euroopan keskuspankkiin. Olen ottanut huomioon nämä puiteedellytykset esitystä tehdessäni. Tämä ei kuitenkaan ole siis lopullinen mietintö. Minä olen pyrkinyt eri keskustelusta täällä talossa luomaan perustan parlamentissa tehtävälle työlle. Ydin, olen pyrkinyt tarttumaan ydinkysymyksiin. Ja olen nyt pyrkimässä teidän kanssanne tarkistusesitysten myötä saamaan aikaan tilanteen, jolloin kun päätös tehdään valiokunnassa huhtikuussa, saman aikaan sellaisen perustan tähän päätökseen, joka on yhteinen. Työstämään tällaisen yhteisen päätöksen, mutta mietintö on kuitenkin selkeä viesti siitä, mihin suuntaan johdonmukaisesti nykyis, nyt jo tehtyjen päätösten pohjalta tulisi edetä. Olen iloinen siitä, että neuvosto aikoo maaliskuussa löytää yhteisen kannan niin, että kun ö, voi, vali, kun talous- ja rahanvaliokunta on tehnyt päätöksensä, siitä voimme myöskin kutsua neuvoston käymään keskustelua parlamentissa. Voimme tehdä sen neuvottelujen aikana valiokunnassa nyt huhtikuuhun saakka meillä on mahdollisuus myöskin vetää mukaan epä mukaan työskentelyyn, jotta voimme harjoittaa rinnakkaista työtä niin, että ei tässä synny vastakkainasetteluja. Me kannamme poliittisen vastuun me emme luovu siitä mukavuussyistä. Mitä ovat sitten painopisteet tarkistuksessa? Luultavasti olette kaikki tutustuneet mietintöön. Ensimmäinen äh, tärkeä erityis, joka koskee komis- tarkistus, joka koskee komission esitystä, on, on seurausta keskustelusta, joka liittyy Basel kolmosen ajoittamiseen aikaistamiseen, jonka ovat tehneet jotkin jäsenvaltiot päätöksen, samoin myöskin keskustelu, joka koskee 9 prosenttia, se, että pyritään mahdollisimman pikaisesti lisäämään omaa pääomaa, jotta pankit voisivat paremmin omilta voimiltaan, omivoimin selvitä tulevista sokeista. Mitä tämä merkitsee? Komission nykyisessä esityksessä pyritään vuoden 2013 ja 2014 aikana nousemaan kolmesta 35 prosentin ydinpääomasta laatimaan. Minusta ensimmäinen ensimmäistä 2013 meillä pitäisi olla 4,5 prosenttia ydinpääomaa, joka olisi 6 prosenttia, joka säilytettäisiin niin, että tämä joustavuus katoaisi, koska muuten meillä on kolme erilaista säädöstä, jotka eivät suinkaan omat esistä selkeyttä korkeampi versio ensimmäiseen määräpäivään mennessä eikä heikompi. Nämä pitäisi kumpikin koota yhteen. Toinen asia on sitten se, että pyritään välttämään eh, epätasapainoita eh, ravintoissa riskejä, jotka liittyvät PK-yrityksillä annettaviin luottoihin ja valtioille annettaviin luottoihin. Tämän asiasta olemme keskustelleet yhdessä, josta on keskusteltu julkisesti, miksi, miksi osalta kysymys on nollaosasta, 75 prosentista. Nämä ovat ymmärrettäviä, mutta nämä ovat kuitenkin toimia, joilla on erilaiset vaikutukset. Meidän täytyisi saada aikaan tasapaino. Meidän tämä kysymys siitä, mitä tapahtuu tälle korkealle prosenttipainotukselle, korkea valtionlinen osuus, ajatellisesta keskustelua, joka meillä on keskustelussa, sillä on suhtanteeseen liittyviä vaikutuksia, jotka täytyy ottaa huomioon. Paino pisti niin, että ei soita pois valtioluottoja. Kuitenkin riskipainotuksen vähentäminen pieneksi osalta ainakin 30 prosenttiin. Painopiste on silloin selkeästi muotoiltu. Valtion luotot tasapainoisessa suhteessa PK-yrityksellä antaviin luottoihin. Tässä on komissiossa työryhmä, joka pyrkii helmikuuhun mennessä, kun me teemme tarkistuksia tekemään oman arvionsa asiasta ja esittelemään asian neuvostolle. Kolmas alue ovat sitten likviditeettimääräykset. Ne ovat kenties kaikkein tärkein luottosäädös, koska me tiedämme kaikki, mitä likviditeettiongelmat vaikuttavat pääomakysymyksissä. Komission kurssi on tärkeä, mutta kuitenkin täytyy myöskin tutkia joitakin arvopereita niin likviditeetin osalta. Tällä hetkellä kuitenkaan tätä ei ole riittävästi määritelty. eli määritelty sitä, mitä vaikutuksia tässä otetaan huomioon kysymyksi kullasta, luotoista, missä, miten likviditeetti määritelmään tällä hetkellä on hyvin epäselvästi määritelty. Ja me haluamme yhteyden Baselin, jotka liittyvät likviditeettiin, määräyksiin, jotka olisivat sitovia vuodesta 2015. Täytyy saada selkeämpi määritelmä, se on välttämätöntä. Neljäs asia. vor finaler Kalibrierung. Leverage ratio, jos tämä julkaistaan aikaisemmin, se varmastikaan ei mahdollistaisi enää mitään neutraalia lausuntoa, koska markkinoiden paine olisi liian suuri. Kuitenkin tämänhetkinen muotoilu, tämmöiset muotoilut komission esityksessä ovat pitkälti, sisältävät monia epäjohdonmukaisuuksia. Yksi olennainen olisi se, että kansainvälisesti on eri tasoisia eroja. Meidän täytyy saada aikaan yhtenäinen perusta arvioinnille, kun on olemassa tietyistä tunnusluvuista ja niiden arvioinnista. Sitten Eva. Me tiedämme, että meillä on 170 poikittaisviittausta. Kaikissa pyritään vähentämiseen. Nykyinen esityshän sisältää kolme kohtaa, Ensinnäkin sen, että on olemassa prioriteettilista, joka liittyy näihin poikittaisviittauksiin, jossa on 12 tärkeintä prioriteettia, joiden pohjalta työ täytyy alkaa samaan aikaan, kun työ alkaa valikunnassa. Ja, ja samanaikaisesti myöskin prosenttiarvojen poistaminen nykyisessä tilanteessa, niillä olemme puhuneet EVA-paralleeleista ja 17 kohtaa, jotka liittyvät lykkäämiseen nykyisenä ajankohtana. Meillä on siis eurooppalainen, meillä on paketti, siis jossa, jossa meidän täytyy toimia hyvin eriytyneesti. Kuudes kohta on direktiivissä. Meillä on tällainen corporate governance, joka koskee erilaisia organisaatio- määräyksiä, joita on jäsenvaltioissa. Ja seitsemäs kohta on, on tärkeä, kuulostaa yksinkertaiselta, on tämä antisyklinen puskuri. Se määritelmä on hyvin eri tavoin vaihteleva. Me tarvitsemme yhteisen perustan sille, miten tällainen puskuri luodaan. Sen pitäisi olla SDAPn eh, tehtäviä, jotta meillä olisi selkeä perusta tällaiselle vastasyksiselle puskurille, jota jäsenvaltiot, eh, jos jäsenvaltiot säätelisivät kansallisen valvonnan puitteissa. Ja sitten komissiot esittävät vaatimukset lopuksi, mitkä osat seura kolme siitä, mitä niistä voidaan panna toimeen, jos eh, Yhdysvallat ei samanaikaisesti panna niitä toimeen koska muuten syntyy kilpailun vääristymistä markkinoilla. Tässä mä sanoisin, että toimivat olemaan erilaiset Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Voidaan sanoa, että me voimme aloittaa työtä siksi täällä, että odotamme jotakin, vaan että tämä valiokunta, koska se tekee lainsäädäntöä, kuitenkin prosessin aikana olemaan tietoinen siitä, mitä vaikutuksia on Euroopassa sitten, jos voimaantulopäivät ovat erilaisia ja jos Yhdysvallat ei noudata kansainvälisiä päätöksiä, silloin täytyy saada aikaan joustavasti arvoitua poliittisesti sitä, miten toimia ja sitten lopuksi vaikutusten arviointi, joka liittyy uusiin määräyksiin, miten se tulee vaikuttamaan yritysten rahoitukseen. Tämä on arvioitu, että on pikaisesti, koska toisaalta meidän täytyy tehdä sääntöjä, meidän täytyy tehdä, vetää johtopäätöksiä kriisistä, mutta emme saa kuitenkaan estää kasvua ja työllisyyden lisäämistä. Ja tässä jännitekentässä, minä siis olen nyt laatinut tämän mietinnön, tukeutuen siihen suureen enemmistöön, joka tuki aloitemietistöä tässä parlamentissa. Ja odotan mielenkiinnolla jännittävää yhteistyötä tämän puolen vuoden aikana. Jokaisen meistä on osallistuva työhön, ei pelkästään esittelijän. Kiitos. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Sitten varjoesittelijät SND-ryhmästä. Kiitoksia Sharon. Kiitoksia Karas tästä esittelystä ja keskustelun aloittamisesta. Omassa ryhmässämme me olemme täysin samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että kriisin aikana täytyy tehdä hyvää työtä eikä enää odotella. Eli nyt täytyy heti käynnistää tämä työ. Eli yritämme tehdä hyvää yhteistyötä. Esittelijän täysin oikeassa, kun hän muistutti, että meidän kaikkien täytyy olla tässä mukana. Tässä on nyt ydinosa lainsäädäntöä käsiteltävänä, josta täytyy tehdä päätöksiä. Ja mielestäni, tai meidän ryhmässämme keskustelu, keskustelua käydään siitä, että tässä on nyt suuri mahdollisuus meille. Näin voimme laajentaa mahdollisuuksiamme vaikuttaa pankkisektoriin. Ja meidän ei saa emme saa jättää tätä mahdollisuutta käyttämättä, jos haluamme poistaa kriisin Euroopasta. Ja siksi meidän täytyy tehdä nyt kunnianhimoisesti työtä. On selvää, että me kaikkea voi laatia uusiksi, mutta kunnianhimoa tarvitaan, kun uudistamme pankkisektoria. Se on nyt tärkein asia, kun uudistamme lainsäädäntöä. Ja sitten muutama kohta, ei nyt kaikkia, mutta muutama kuitenkin esittelijähän on oikeus saada kuulla, mihin suuntaan varjoesittelijät haluaisivat liikkua ja mihin suuntaan keskustelu on liikkumassa eri poliittisissa ryhmissä. Ensinnäkin, mikä on tämä yleinen ajatus? Järjestelmästä on vähennettävä riskejä ja riskeistä on tehtävä johdonmukaisempia – emme saa joutua jälleen tilanteeseen, että veronmaksajat joutuvat maksamaan hallitsemattomia riskejä pankkisektorilta. Näin jo kävi kerran ja toista kertaa ei näin enää saa käydä. Eli meidän täytyy tehdä selkeämpi ero riskin kantajien ja riskituotteiden ja niiden välille, jotka odottavat, että heillä on kohtuulliset luotonsaantiolosuhteet, erityisesti niiden osalta, jotka luovat työpaikkoja pk-yrityksiin. Mehän olemme samaa mieltä tästä, kun esittelijä ehdottaa, että meidän pitää erityisesti kiinnittää huomiota riskien arviointiin. Ja tästä tuemme konkreettisia ehdotuksia, jotta voimme nähdä missä on suuria riskejä ja missä on sitten jokapäiväistä hallintoa. Missään tapauksessa näiden vaatimusten korottaminen koskien kansainvälisiä pankkivaatimuksia ei saa johtaa siihen, että PK-yritykset eivät enää pystyisi investoimaan. Sehän on meille kaikkein tärkein kohta. Jos sitten katsotaan näiden riskien rakenteita ja maksukykykysymyksiä, Emme ole vakuuttuneita siitä, että kaikki ongelmat voidaan ratkaista tällä liquidity coverage kysymyksellä. Meidän täytyy kiinnittää enemmän huomiota myöskin pitkäaikaiseen maksukykyyn ja pitkäaikaisiin likviditeetin tunnuslukuihin. Ja esittelijän kanssa haluaisimme keskustella tämä net funding ratios, se ei voi olla väline, jolla riskejä poistetaan järjestelmästä. Ja jos keskitytään aivan liian lyhytaikaisiin kysymyksiin, koska meidän täytyy pitkällä aikavälillä muuttaa näitä pankkien rahoitusjärjestelmiä. Lehman Brothersin yhteydessä nähtiin, että lyhytaikainen hallinto oli vaikuttamassa koko pankin konkurssiin. Eli meidän täytyy muistaa tämä, ja tästäkin asiasta teemme ehdotuksia. Ehkä toiminnallisesti voisi olla jonkinlaisia lukuja, joiden pohjalta voimme luoda enemmän turvallisuutta järjestelmään. Sitten, miten näitä riskejä käsitellään, jotka liittyvät valtioiden joukkovelkakirjoihin. Esittelijä sanoi, että komissiolla on velvollisuus tehdä esitys. No, me olemme tästä samaa mieltä. Mutta haluaisimme mennä hiukan pidemmälle. Nythän meillä on riskejä valtioiden joukkovelkakirjojen hallinnassa, sitä ei kukaan kiistä. Ja haluamme viitata tämän aamun keskusteluun. Silloinhan puhuttiin siitä, miten luottoluokituslaitoksia haluttaisiin muuttaa ja vähentää niiden vaikutusvaltaa, miten voimme vaikuttaa siihen, että niiden painoarvo vähenee ja että voidaan poistaa niistä säännöistä, joissa se, ne eivät ole välttämättömiä. Ja tämä liittyy läheisesti Otmar Karasin mietintöön CD4 ja Domenicin mietintöön liittyen luottoluokituslaitoksiin. Ja silloin pankkialalle pitää myöskin voida luoda selkeitä luokituksia, jotka ovat luotettavia. Eli miksei käsiteltäisi tätä ja vaadittaisi pankkialalta, että sinne pitää luoda rakenteita, joiden kanssa voimme tehdä sitten parempaa yhteistyötä ilman, että aina valitettaisiin näistä luottoluokituslaitoksista. Eli tämä olisi yksi askel eteenpäin ja haluaisimme, että tämän suhteen edettäisiin, että tästä keskusteltaisiin. Sitten Karaskin puuttui siihen kysymykseen, että jonkinlaista kilpailua on Basel kolmosen ja Euroopan pankkiviranomaisen tavoitteiden välillä liittyen myöskin kysymykseen, miten nämä pääomavaatimukset kehittyvät – tässä tarvitaan nyt johdonmukaisuutta ja myöskin pankkialan täytyy pitkällä aikavälillä tietää, mihin se voi luottaa. Eli onko tämä väliaikainen vaatimus vai onko tämä pidemmän aikavälin kysymys. Meidän pitää luoda jonkinlaista siirtymäajan hallintoa, jotta myöskin ennustettavuutta saadaan parannettua. Lainsäätäjinä me emme halua, että on erilaisia sääntöjä ja jotka eivät ole selkeitä tai luotettavia, meidän täytyy tietää, mitkä ovat pitkän aikavälin vaatimukset ja pääomavaatimukset. Ja tästä haluamme keskustella. Ja sitten lopuksi vielä kysymys, joka on jo, jota on käsitelty jo Ali McCarthyn mietinnössä, eli yrityshallinto. Se on yksi painopistealueesta hänen mietinnössään, edeltävässä mietinnössä. Ja mielestäni siihen liittyy vielä avoimia kysymyksiä. Eli miten käytännössä tässä toimitaan, miten määritellään pidemmän aikavälin tavoitteita. Me olemme tehneet parhaamme, mutta kaikkiin kysymyksiin ei saatu riittävää enemmistöä parlamentissa. Eli tässä haluaisimme pyrkiä viedä kollegoiden kanssa, erityisesti EPPstä ja liberaaleista, keskustella siitä, että kun ajatellaan tätä kehitystä, jota on tapahtunut yrityshallintokysymyksissä. Ehkä voisimme miettiä sinne vielä toimenpidepakettia, mikä on johtajien toiminta ja miten voidaan määritellä pidemmän aikavälin tavoitteita ja miten sitten voidaan suojella investointeja ja valvontajärjestelmiä. Eli tässä nyt karkeasti näitä alueita, joille teemme tarkistuksia ja uskomme, että tämä mietit on hyvissä käsissä ja odotamme jo ilolla hyvää yhteistyötä. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Varoitan, että täällä on jo 11 nimeä puhujalistalla. Kaikki eivät välttämättä ehdi puhua tänään. Täällä on nyt vielä 12 aaliin mukana. Eli meidän täytyy löytää sitten lisäaikaa jostain muualta. Seuraavaksi minä, Alden varjoesittelijänä. Ja ensinnäkin Haluaisin kiittää esittelijä siitä, että hän on ottanut mukaan monia asioita, joista me keskustelimme, kun keskustelimme varjoesittelijöiden kokouksessa. Aina ei voi, en voi kaikista asioista nyt puhua, joista olen samaa mieltä, eli otan nyt esiin muutaman kysymyksen. Kukaan ei varmaan ole yllättynyt, että olen iloinen siitä, että hän on puhunut tästä nollariskitasosta valtionvelan osalta – No ehkä menen vähän pidemmälle ja mietin mahdollisuuksia valvonnalle ja asian puuttumiselle, mikäli tämä nolla, risk, nolla prosentin riskin valtion velka on epäsuhtainen. tämä on hyvin arkaluontoinen kysymys tällä hetkellä. Ja tämän ongelman täytyy puuttua, mutta jos siihen puututaan liian nopeasti tai liian voimakkaasti, niin sillä saattaa olla prosyklisiä vaikutuksia mutta meidän ei pidä myöskään vältellä tätä, ja ainakin valvojien on pystyttävä toimimaan, mikäli he huomaavat, että on ollut liikaa carry tradea. Oli mielestä mitä sääntöi hyvänsä valtion velan suhteen eu ja euroalueella. Meidän pitää olla johdonmukaisia ja meillä pitää olla samantyyppisiä sääntöjä voimassa kolmansien maiden suhteen. Monissa maissa on vähemmän nimellistä riskiä koska niillä on pankkitoimintaa räätälöity heidän omiin tarpeisiinsa. Eli sitä ei tarvitse tehdä millään keskiverto lähestymistavalla. Eli tästä asiasta teen myöskin muutaman tarkistuksen. On hyvä, että tämä tällainen kaupan rahoituskysymykset otettu esille, koska kuten esittelijä totesi, tällä hetkellä halutaan investointeja ja kasvua, ja se on tärkeää. Ja sanoisin, että se on kaikkein tärkeintä, jos ajatellaan nyt näitä valtionvelkakriisiä, jossa olemme. Emme voi toimia, emme saa ainoastaan säästötoimin finanssipoliittista tasapainoa, vaan täytyy olla myöskin kasvua. Eli se on nyt ykkösprioriteetti. Ja tämä uusi johdantosan kappale lisää selkeyttä siihen, mitä tämä kaupan rahoitus tarkoittaa. Ehkä tätä voidaan vielä vahvistaa ja luoda todellinen määritelmä, mutta niin kuin pk-yritysten rahoituskin, tämä on, ei ole alue, jolla pitäisi kokeilla suuremmalla pääomalla ja sanoo, että tarvitaan nyt enemmän pääomaa ja sitten myöhemmin tarkastellaan tätä ja katsotaan, ollaanko aiheutettu vahinkoa. Koska kyseessä on kauppa, kasvu ja kehittyvät maat, jotka ovat ne, jotka tästä kärsisivät, jos me toimimme liian nopeasti. Enkä tiedä, missä voitaisiin toimia pahemmin kuin jos, millä tavalla voitaisiin pahemmin huonontaa tämänhetkistä taloustilannetta. Sitten puhuitte suhteellisuudesta, joka on hyvä asia, ja tästä on keskusteltu aikaisemminkin. Ja tietysti usein keskustellaan Euroopan pankkialan erityispiirteistä. Niitähän on useita, kuten Mario Draghi totesi viime viikolla, kun hän oli täällä Euroopan riskinhallintakomitean puheenjohtajana. Eli yksi toimintatapa ei sovi kaikille. Eli meidän täytyy miettiä maksimiharmonisointia yhtäältä ja toisaalta ottaa sitten huomioon suurten kansainvälisten pankkien piirteet ja sitten säästöpankkien ja kaikkien muiden tilanne. Aikaisemmin totesin, että meidän pitäisi meidän täytyy katsoa, mitä tapahtuu nyt yksittäisissä jäsenvaltioissa, ja kaikki säännöt, joita tehdään, ne pitäisi olla sovellettavissa horisontaalisesti kaikissa jäsenvaltioissa. Mutta systeemisissä pankeissa minusta tuntuu, että kaiken kaikkiaan meidän pitäisi noudattaa Baselia hyvin tarkkaan, jotta toimii oikein kansainvälisesti, esimerkiksi Yhdysvaltojen suhteen. Mutta sitten muut säännöt, jotka ovat mukana käytössä eu tai yksittäisissä jäsenvaltioissa, poikkeukset Baselista eivät olisi epäjohdonmukaisia kansainvälisesti, koska kaikki maat eivät sovella Baselia – ja meidän täytyy muistaa, että ehkä emme täysin voi harmonisoida kaikkea. On joitain alueita, joilla suhteellisuuden vuoksi täytyy miettiä, miten edetään. Sitten Yhdysvalloista. Tässä haluaisin, että neuvottelutiimimme, kuten sanoin, ei lähtisi soitellen sotaan. Näin on tehty ja sitten ei ole ollut mitään tapaa edetä. Mutta en tiedä, pidänkö Euroopan lainsäädännössä siitä ajatuksesta, että ai niin, me odottelemme nyt, että Yhdysvalloissa tehdään lainsäädäntöä. Meillä pitää olla jonkinlainen toinen tapa hoitaa tämä, mutta tässä hengessä ymmärrän kyllä, mihin tähtäätte. Ja uskon, että tästä voidaan tehdä mietintö ja ehkä se sitten käynnistää jotain muuta. Sitten sanoitte, että pilari kakkosen sääntöjä voidaan soveltaa tiettyyn pankkikategoriaan. Ja sehän on tietysti mukana myöskin direktiivissä. Mutta sitten myöskin sanoitte, ja sehän on tässä tarkistuksessa kaksi, että näitä sääntöjä pitää soveltaa kaikkiin markkinatoimijoihin. Ja sen mukaisesti, mitä totesin ja mitä te sanoitte suhteellisuusperiaatteesta, tämä täytyy liittyä kaikkiin verrattavissa oleviin markkinatoimijoihin. Eli jos tässä toimitaan säästöpankkien osalta näin, niin se ei ehkä sovellu kuitenkaan monikansallisiin investointipankkeihin. Ja siksi meillä täytyy olla erilaisia sääntöjä. Eli tämän käytännön kysymys meidän täytyy ehkä miettiä eri tasoista harmonisointia. Ja Euroopan pankkiviranomainen ja ESAB pitää käyttää enemmän näissä rooleissa, joissa ne valvovat ja tekevät suosituksia ja toimivat sovittajina, sovittelijoina. Ensinhän täytyy luoda nämä säännöt, mutta täytyy muistaa myöskin muut toimivallat, joita niille on annettu. Eli tässä mielessä olen samaa mieltä siitä, että meidän pitää laajentaa tämän muihinkin artikloihin näitä sitovia sovitteluvaltuuksia ja sitten artikla 14 Euroopan pankkiviranomaisen asetuksesta – Tämä on horisontaalinen kysymys tässä valiokunnassa, valiokunnassa, eli yleensä me kannatamme artiklaa 19, eli sitova sovittelu, ja haluaisimme, että sitä sovelletaan enemmän pikemminkin kuin vähemmän. No siellä nyt vähän möykätään. Olen myöskin samaa mieltä siitä, että tarkistuksessa kahdeksan on ehdotettu, että muita systemaattisia riskejä voidaan kattaa säännöillä, joita pitää vielä kehittää, ja mehän tiedämme, että tällaisia ollaan kehittämässä systeemisessä riskikomiteassa Euroopassa ja kansainvälisellä tasolla. Eli olisi hyvä, että meillä olisi enemmän tekstejä liittyen ESARBn suosituksiin. Nehän ovat asiantuntijoita, se perustettiin juuri tätä varten, mutta vielä sillä ei ole sitä roolia tässä lainsäädännössä, joka sopisi yhteen artikloiden 16 ja 17 kanssa ESABn suhteen, joka liittyy suosituksiin ja varoituksiin. Heillä on roolinsa lainsäädännön neuvonantajina ja roolinsa, kun he antavat neuvoja yksittäisissä jäsenvaltioissa. Esimerkiksi koskaan kaikkia mahdollisia kuplia ei voida ennakoida. Ja se, miksi ESRB keksittiin, oli se, että voitaisiin kohdistaa toiminta näihin. Ja kuten tiedämme, aikaisemmin Espanjan, Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan kiinteistöalan piti kohdistaa toimia, mutta Ranskassa esimerkiksi ei. Ja odotimme, että ESRBn varoituksen avulla voitaisiin hoitaa tilanne. Ja tämä, no vaikka nyt ei tulekaan harmonisointia jäsenvaltioissa, mutta näihin kupliin pitää puuttua tai täytyy tehdä jotain, koska tilanteet eri talouksissa ovat erilaisia. Se on harmonisoitu siinä mielessä, että ohjeistusta tulee Euroopan tasolta sen sijaan, että olisi 27 eri säännöt. Mutta se, mitä ESRB tekee, no se ei varmaan ole ihan sama kaikkien jäsenvaltioiden osalta. Meidän täytyy tehdä Emirin osalta enemmän, tästäkin puhuttiin hiukan, ja olemme alustavasti saamassa aikaan sopimuksen siitä, mitä tehdään esimerkiksi eläkerahastojen suhteen. Ja sitten kun on saatu sopu aikaan siitä, mitä tehdään, niin varmaan voimme miettiä näitä sitten kokonaisuudessaan. Sitten lopuksi vielä enemmän avoimuutta. Monilla aloilla meidän täytyisi tietää paljon enemmän siitä, mitä ollaan tekemässä pankki- ja rahoitussektorilla. Siellä saattaa olla sitoumuksia, joista ei tiedetä, jotka ovat kasaantumassa. Esimerkiksi meillä pitäisi olla uudelleenosto tilanteista enemmän tietoja pankkien välillä. Meillähän on varallisuus, koreja, jotka vaihtuvat pankista toiseen ja sitten ne saavat suurempia, parempia luottoluokituksia. Ja tämän heijastamista nyt CDOlle. Emmekä oikeastaan nyt ymmärrä, mitä nyt tapahtuu. Eli meillä pitäisi olla paljon parempi käsitys siitä, millaisia sitoumuksia on. Voisimme saada raportointia enemmän pankeista ja esimerkiksi johdannaiskaupoista. Tähän oli yksi suuri ongelma, jotka liittyvät Lehman Brothersin tapaukseen. Eli varallisuus, joka on sidottu johonkin pankkiin, voidaankin saada sitten takaisin tietyssä tilanteessa. Ja meidän pitäisi tietää näistä tarkemmin. Jos tällainen clawback-järjestelmä ei ole rekisteröity, niin sillä ei pitäisi myöskään olla lainvoimaa. Eli pitäisi olla enemmän laillista varmuutta siitä, mitä varallisuutta pankkeissa todellisuudessa on. Ja tämä sitten vaikuttaisi huomattavasti myöskin varjopankkijärjestelmään. Eli tämä olisi hyvä. Ja sitten puhuin näistä eri järjestelyistä. Olisi hyvä löytää jonkinlainen toimintatapa miettiä tietojen julkaisemista, kun mietitään kuinka paljon pääomasta kattaa näitä talletuksia – kun on katettuja obligaatioita ja muita, ne ovatkin yhtäkkiä tärkeämpiä kuin tallettajat. Ja tilanne ei välttämättä ole niin selkeä kuin tallettaja ehkä kuvittelee. Eli näitä asioita pitää tarkastella valvonnan osalta ja tietojen keräämisen ja systeemisten riskien osalta, mutta meillä pitäisi olla tietoja saatavana myöskin investoijille. Voisin puhua vielä paljon pidempään, mutta käytin jo riittävästi aikaa. Ja annan seuraavan puheenvuoron Vicky Fordille. Ja luen nyt kaikki, jotka ovat listalla, eli tiedätte. Vicky Ford, Lamberts, Wortman Kuhl, Ludvigson, Klintz, Beres, Ferreira, Giegold, Goulart, Skinner, McCarthy, no muille ei enää ole aikaa, meidän täytyy saada lisäaikaa. Niin Werner, tämä tehtiin myöskin sinun mietintösi osalta. Aika loppui kesken ja sitten jatkoimme keskustelua myöhemmin, eli täytyy tehdä nyt samalla tavalla. Eli Viki, ole hyvä. Thank you. I'd like to start by saying there's an awful lot of that I agree. Niin, kiitos. On, olen yhtä mieltä monista asioista, mitä esittelijä esitti ja kuulut kommentit tänään. niin sen haluaisin kiittää esittelijä siitä, että on pyrkinyt tarkastelemaan ö, sit laajempaa liittyy kaupan rahoittamisen kysyy riskejä, jotka liittyvät todellisen kaupan tässä on tätä olla parempia varoituksia, niin kuten tämä kuolikieliset piirteet, jotka liittyvät erilaisiin vakuuksiin. Sehän tukee enemmänkin pieniä ja suuria yrityksiä, olen tästä yhtä mieltä, mutta minä en välttämättä ole varma siitä, että tämä olisi oikea tapa, että sen artik- yhdeksän, yksi ja palataan Basel ykköseen. vaan olla muitakin tapoja toimia, ajatellen kommentteja, jotka muut ovat tehneet, se lisättäisiin riskin painotusta muualla. Ja tässä Uudo, olen sinun kanssa yhtä mieltä, hän, hän ei usein kuulittaa minulta, että meidän täytyy tarkastella asioita, jotka liittyvät valtionverokysymyksiin, koska jos se jätettäisiin neuvostolle, siinä on hiukan eturisiita kysymystä, ja sanon tätä usein, mutta tässä asiassa meidän pitää tarkastella sitä. Ja haluaisin myöskin lisätä sen, että jos katsotaan riskipainotusta kaupallisen omaisuuden osalta, joka saattaa olla liian alhaista, että näitä riskipainotuksia lisäämällä saatetaan myöskin varmistaa enemmän PKY-luototusta. Artikla 26, siitähän sanoisin, että on tukevampi keskinäiselle yrityksille, koska meillä on ehkä paremmin sanamuotoinen, voidaan olla parempia tapoja, että voisi kenties olla tietynlainen porsareikä. Tiedän, että hän myöskin sitä vipuja, yritykset käyttävät vipuja, että näyttäisi sitä on kokonaisaan CVRn ulkopuolelle. En tiedä, mitä tämä tulee toimia ehkä tämä liian pitkälle, ehkä olemassa luottoriski, joka sisältyy näihin korporaatiojohdannaisiin Tähän voitaisiin tietysti vielä puuttua. Pitää myöskin katsoa vähemmistöintressejä. Tiedän, että monet pankit ovat huolissaan tästä, ennen kaikkea kun nämä vähemmistöt tarvitsevat oikeudellisen mahdollisuuden vaatia pääomaa, jota toisaalta sanoisin, että esittelijä ehkä on antanut hiukan enemmän joustavuutta kuin olisi mukaista. Olen yhtä mieltä hänen huolenaiheesta, joka liittyvät siihen, miten paljon valtaa komissio on saanut tällaisen kiireellisyysmenettelyn puitteissa. Helsingissä on poistanut koko kiireellisyysmenettelyn ja antanut komissiolle laajemman määrän delegoituja säädöksiä. En ole varma siitä, menisinkö samaan suuntaan. Tämä kenties on liikaa epävarmuutta. Olen kuitenkin yhtä mieltä sitä, että pitäisi katsoa sitä, missä sovittiin ohjauspaketissa. Ja jatkotyö tulisi rakentaa sille, mistä jo on sovittu kiireellisyys toimivallasta. Ja kuten Sharon sanoi, on monia asioita, jotka liittyvät kiireellisyys toimivaltaan. On kuitenkin erillisiä kohtia, joista en ole yhtä mieltä, Kyllä, me tarvitsemme yhteydet säiset säännöt ja maksimointi, maksimoitu harmonisointi ei välttämättä ole oikea ratkaisu. Kaikissa tilanteissa on Dragin kanssa yhtä mieltä. Hän esitti kannan meille viime maanantai-iltana, että jos on voimakkaampia pankkeja, meidän pitää myöskin olla käytännöllisiä ja ymmärtää, että pankkimarkkinat, että niiden osalta myöskin talouden tuntijat ovat eri mieltä, täytyy jäsenvaltioiden täytyy pystyä asettamaan korkeampia standardeja silloin, kun se on välttämätöntä. Esimerkiksi tarkistukset, joita esittelijä on ehdottanut, joka koskee tätä vastasyklistä puskuria, vesittävät tämän välineen käyttöä. Hän sanoi, että ESRBn, ESRBn eli systeemityöjärjestelmä neuvottelukunnan pitäisi luoda yhteinen perusta. Meidän pitäisi tarkastella tätä asiaa. Jossakin tarkistuksessa esittelijä esittää, että muutetaan toimeenpanotavoitteita. Se merkitsi sitä, että kaikkien tulisi noudattaa sitä vauhtia, joka on hitaimmalla toimijalla. Ja tämä ei voi olla vakauden intressien mukaista meidän pankkimarkkinoilla. Joissakin on olemassa tiettyjä eurooppalaisia erityispiirteitä, ja näistä olemme keskustelleet aika pitkään, kun puhumme Karasin mietinnöstä, mutta suurin ero on kuitenkin luultavasti tilanteessa, joka koskee pankki- ja vakuutusmallia, joka mahdollistaa sen, että voidaan käyttää vakuutuspääomaa, joka saattaa olla sellaisesta, jota vakuutuspääomien eh, tilannetta. Lloyds Bank on esimerkiksi yksi pankkeista, jotka hyötyy tästä ja minä olin itse osakkeenomistaja, koska olin veronmaksaja Lloyds, Lloyds Bankissa, ja minusta tällaista se olla, että tämä ei minusta heijastele riskejä, tulee tämän vääristelee yhtenäisiä toimintamahdollisuuksia markkinoilla. Meidän pitäisi tarkastella tätäkin sekä Lloydsin että muiden pankin osalta joko hankkiutua sitä eroon kokonaisuudessaan, tai pakottaa se, että julkistetaan asioita, että näkee, ollaanko pääomaa paisuttamassa tätä kautta, mitä tämä merkitsee niin, että investoijat ja säästäjät tietävät, mikä, mistä on kysymys. No, tämä velkaantumisaste on hyvin tärkeä, se täytyy myöskin ottaa esille ja meidän täytyy myöskin katsoa rahoitus se, että että lyhyellä aikavälillä tehdään luottoja, se on sitä, mitä pankit tekevät, mutta meidän täytyy myöskin ymmärtää riskit, jotka liittyvät tähän. Tämä Lehman, Northern Rock ovat esimerkkejä, se on ollut osa näitä ja tämä on ollut hyvin tärkeä tekijä. Basel ykkösen ongelmista eroon pääseminen se, että me puhumme siitä, että oli paremmassa toimeen Basel 2. Basel 2 itse asiassa on monessa suhteessa ollut heikompi kuin Basel 1, joten meidän täytyy katsoa, miten to, mikä pitää tehdä, kun vain poistamme nämä virheet, jotka Basel oli. Ongelma on pelkästään toimenpanon osalta vain Yhdysvalloissa, joten tämäkin pitäisi ottaa huomioon edellisiä muitakin tarkistuksia, jotka koskevat Baselia. Pääoma, yksi osakkeiden muuttaminen pääoman välineiksi. Minä olen hyvin huolissani tästä. Minusta tämä sanamuotoilu on hyvin vaarallinen kohta 25, säännöt, jotka liittyvät pankkitoiminnan riskiin, osinkokysymyksiin, ja pitäisi tarkastella muitakin alueita, joita vielä emme ole käsitelleet. Minä puhuin kaupalliset kiinteistöt, niiden arviointi, milloin luotto päättyy velkajärjestelyyn joissakin maissa ei kasvata kiinteistöön olevan kuuden kuukauden kuluessa vielä sellaisessa tilanteessa, että sitä ei olla pysty maksamaan takaisin meitä työpaikka, niin me pysty maksamaan kiinteistö, ki, tästä luotosta vain osan takaisin äh, tietyissä olosuhteissa. Tämä voi olla, tilanne voi olla tällainen saattaa olla, että pankki välttämättä vielä pystyy ottamaan omaisuutta niin kiinteistöni haltuunsa. Joissakin tapauksissa tarvitaan tällaista neuvotolaisuutta. Tämä on asia, joka pitäisi myöskin ottaa huomioon ihmiset ovat sanoneet minulle, jotka ovat vaku- vakuuttamismarkkinoilla, ennen kaikkea CLO-markkinoilla, että tämä voisi vaikuttaa tiettyihin äh, lainakysymyksiin. The refinancing risk, but I do not... Sitten me haluamme palata takaisin tilanteeseen, joka oli en, ennen äh, velkojen osalta olemme saaneet kuulla vielä liikelaskennon olemme kuulleet samoja valituksia, vaikka ovat nähneet myöskin, että on ollut tiettyjä eli lainarypäs, tämä liittyy lainarypäsvakuudellisiin sitoumuksiin. Sitten luokitusten käyttäminen haluaisi kuitenkin palata takaisin sisäisiin luokituksiin, koska ne eivät välttämättä ratkaise ongelmia. Sen sijaan meidän täytyy vakavasti ajatella sitä, miten siirrytään julkisen luokittelun osalta – eteenpäin tämän luoton luokittelemiseen, mitä Sharon sanoi vakuuksista ja pääomista, mm, ovat kun niin, että pankin ainoa omaisuus, se mikä on niiden taseista nähtävissä, onko jotakin muuta, onko jotakin pankkien väistä luototusta. Ja minä olen hyvin huolissani siitä, että yksi tekijä, joka, vaikut, joka on syntynyt tämän kriisin myötä, on se, että yhä useampi yhä suurempi osa pankkiluotoksista tehdään vakuuttamattomalla perustalla, koska nämä katetut markkinat ovat, vaihtelevat kovasti Euroopassa, mutta investoijat, niiden, heidän täytyy ymmärtää, mitä ovat ne vakuudet, jotka heillä on. Ja jotkin, jollakin näillä Tähän liittyy suuria kaupallisia riskejä, joten meidän täytyy tarkastella sitä, mikä antaa tällaisen korkean laadun luototuksen, joten julkistaminen on se, joka liittyy siihen, että paljastetaan omaisuuden eh, todellinen laatu. Pankeilla täytyy olla tiettyjä, tietty määrä mahdollisuuden, kun ne voivat ylipäätään äh, laskea liikkeelle uutta. On, on tilanne, josta voi olla hyvin vähän tietoa. Olen kovin pahoillani siitä, että on moni paljon tällaisia teknisiä kysymyksiä ja odotan mielenkiinnoilla jatkoyhteistyötä valiokunnan jäsenen kanssa tämän direktiivin ja asetuksen osalta. Thank you very much. Uh, and next for the... Kiitoksia sitten Philip Lambert vihreistä. Interest of time, I... Kyllä, kiitoksia Sharon. Koska aikaa on vähän, en puhu kaikkia asioita. Kaikista niistä asioista, joiden kanssa olen samaa mieltä. Kiitän tässä esittelijää tästä ensimmäisestä luonnoksesta. On hyvä, että ette pidä tätä loppupisteenä, vaan ennemminkin alkupisteenä työllemme. Tämä on erittäin arvostettavaa ja arvostan myöskin sitä, että pyritte yhdistämään äh, sen, mitä tapahtuu todellisuudessa, äh, ettekä vain jää abstraktille tasolle. Tämä on hyvä asia. Aloittaisin erästä asiasta, jonka Viki juuri mainitsi, mitä tulee ähm, luotuotuksien riskeihin. Meidän pitää tässä valita, joko me sanomme, että me pidämme luottoluokituslaitoksia parempaa, pana, mutta emme halua, että niillä on tällainen hallitseva rooli, tai sitten me luomme erilaisia sisäisiä malleja, mutta emme luota niihin. Ainut asia, mitä minä tässä näen vaihtoehtona, on velkavipu. Me tuemme hyvin vahvasti tässä lainsäädännössä velkavipukysymystä emme vain läpinäkymyyttä, mutta sitoumusta. Tämä todellakin koskettaa riskiä. Tämä on absoluuttinen äh, riskin käsittelytapa. Tämä on jotakin, mitä me todellakin haluaisimme nähdä. Sitten muita asioita, joita muut eivät ole maininneet. Yksi, kahdenvälisesti me puhumme tässä, että Sulen säännön jälkeen haluaisimme nähdä Karasin säännön. Eli meidän pitäisi löytää äh, mahdollisuus erottaa mm, toiminta pitkästyttävästä tavallisesta pankkitoiminnasta eh, erottaa tällainen kasinomainen pankkitoiminta. Tässä, jos me vertailemme Sitiä, eh, no Sitiähän ei tarvitse kuvaillakaan. He ovat menossa alaspäin ja sitten muut menevät ylöspäin. Tässä todellakin on kyseessä tällainen hyvä hallintotapa. Eh, Meillä oli 13 prosentin ero viime vuonna ja tämä on jotakin, mitä me haluamme nähdä. Ja uskoisin, että tämä äh, lainsäädäntö tähtää juuri siihen. Sitten toisekseen äh, rakenteellisesti tärkeät seikat, nämä ovat jotakin, mitä meidän pitää nyt pystyä käsittelemään. Me emme, minä en ymmärrä, miksi me nyt viivyttelisimme näitä asioita sellainen, mikä on liian suuri epäonnistuma, on hyvin vaarallinen olla olemassa, mutta minä en nyt usko, että tässä on varaa enää odottaa. Nämä rakenteelliset instituutiot ovat, jotka ovat ennen kriisiä systemaattisia, ne ovat vielä enemmän systemaattisia tai rakenteellisia nykyisin. Me emme voi enää odottaa. Sitten mitä tulee pääomiimme, jälleen kerran, kerrankin jos me vertailemme Mannerta ja Lontoota, vaikuttaa siltä, että meidän pitäisi mennä pidemmälle ja tässä viputaso pitäisi olla korkeammalla. Minä olen hyvin yllättynyt, kun kuulin sanottavan, että kukaan muu kuin Martin Wolf ei sanonut näin. Wolf sanoi, että meidän pitäisi mennä viputasoon, joka olisi kymmenen. Tämä on hyvin yllättävää. Me uskomme, että näin tulisi toimia. Tämä tulee jälleen kerran Lontoosta, mutta Lontoota on nyt kuultu kriisin aikana. Ja he haluavat tehdä tiettyjä toimia, jotta emme joutuisi takaisin tähän. Sitten likviditeettiriskin suhteen vahvempia toimia. Olemme hiukan epäröiviä tämän suhteen. Tässä ei kyseessä ole tässä kyseessä olen Tuude Vikin kanssa monissa seikoissa samaa mieltä. Tämä on jotakin, missä meidän pitää tehdä sitovia toimia. Me tarvitsemme toimenpanoon aikatauluun, olen samaa mieltä tässä, mutta emme voi sanoa, että tulemme vain tarkkailemaan näitä tasoja me tarvitsemme sitovia tasoja, sitovia tasoja ja läpinäkyvyyttä. Kriisi on suuresti ollut likviditeettikriisi, eikä velkakriisi. Ja uskon, että meillä on tässä mielessä aivan liikaa systemaattista likviditeettiriskiä nykyisin, ja meidän pitää tehdä silläkin jotakin. Sitten sisäisiin malleihin, ellei me voi eliminoida niitä. Me tarvitsemme lisää valvontaa ja viitearvoja niiden suhteen. Jos me palkkio säätöjä arvioimme uudelleen, no, mehän olemme tehneet jo äh, Arlenin johdolla jotakin tämän suhteen. Meidän pitäisi tarkastella, kuinka olemassa olevia sääntöjä on toimeenpantu, onko niitä tarpeeksi, ovatko ne tarpeeksi tiukat, emme ole varmoja tästä jälleen kerran, jos tarkastelemme Lontoota, näen, että ihmiset eivät vieläkään ole ymmärtäneet tätä viestiä, että tällaisten päivien pitäisi olla ohi. Jälleen kerran mahdollisimman suuri tai pieni harmonisointi. Minä sanoisin, että tarvitsemme tässä joustoa, sillä markkinaolosuhteet eivät ole samat ja markkinoiden rakenne ei ole samanlainen eri maissa. Me tarvitsemme, että tässä, meidän tässä Euroopan pankkiviranomaisen pitää olla suuremmassa roolissa, sen pitää hallita näitä asioita eri jäsenmaiden välillä, sillä se mitä me emme halua on tällainen ö, yksi tietty malli kaikille, se vahingoittaisi markkinoille, markkinoita, emmekä halua sellaista. Kaikkien poikkeamien säännöistä pitäisi olla perusteltuja ja niiden pitäisi, EPV pitäisi ne tarkastaa sen pitäisi todellakin olla yhteisen edun valvojana tässä. Tässä oli monia muitakin asioita, joita halusin mainita. Periaatteessa olemme tässä hyvin kunnianhimoisessa keskustelussa mukana. En tiedä, kuinka pitkälle pääsemme tässä asiassa. Me haluamme jotakin, minkä takana suuri enemmistö parlamentissa olisi. Minä rohkaisisin tässä esittelijää tunnustelemaan kenttää niin pitkälle kuin mahdollista. Ja sitten jos pitää peräytyä, niin teemme niin, mutta pyritään ainakin pääsemään eteenpäin. Tämä on minun viimeinen sanani. Pitää tarkistaa kuitenkin, että me mene liian pitkälle eteenpäin suhteessa Yhdysvaltoihin. Minä en haluaisi Yhdysvaltojen kongressia eh, tähän määräävään asemaan. Minähän nyt siitä, siihen luotan niin paljon, että en halua Euroopan lainsäädännön riippuvan siitä, mutta meidän pitää ajatella tässä intressejämme monessa suhteessa harmoniset su- säännöt olisivat kaikkien äh, intressien mukaisia. Kun tarkastellaan, mitä Lontoossa on tapahtunut, mitä tapahtuu äh, velkavipuun, havaitsemme, että siellä on tehty tiettyjä toimia, koska ne olivat parhaiten intressien mukaisia he halusivat olla kilpailukykyisessä tilanteessa ja johtopäätös, johon Lontoossa päädyttiin, oli sellainen, että tiukemmat säädöt itse asiassa helpottivat heidän asemaansa. Ja me olemme samaa mieltä. Tällaiset säännöt, jotka tekevät markkinoista kestävämmät, tulevat itse asiassa houkuttelemaan pääomaa, eikä päinvastoin. Sillä Tässä ehkä voitot, joita Euroopassa odotetaan, ovat pienempiä kuin muualla, mutta ne ovat varmoja. Investoijat tietävät, että jos he tekevät töitä tällä, näillä markkinoilla, he ovat turvassa. Ja tällainen ennakoitavuus rakentaa myöskin osaltaan luottamusta. Tätä minä halusin sanoa. Me tulemme tekemään rakentavaa työtä, kuten aina. Um, Kiitoksia jatkamme tällä listalla. Otamme mahdollisimman monet mukaan ja sitten jatkamme tätä myöhemmin. Korin, ole hyvä. Thank you very much. And at first... Kiitoksia. Aluksi kiittäisin esittelijä Karasia hänen tekemästään valmistelevasta työstä. Yleisesti ottaen voisin täysin tukea tätä ja tästä pitää vielä jatkaa. neljä aluetta, joissa työtä pitää vielä jatkaa. Ensinnäkin kommentoisin tätä äskettäistä epävarmuutta neuvostossa, ristiriitaisia merkkejä siitä, onko tämä täytäntöönpano vielä prioriteetti. Kun lukee saksalaisia tai Saksan tai Ranskan pyyntöjä lykkäykselle tiettyjen elementtien osalta. Ja tämä on hämmentävää, koska yhtäältä vaaditaan 9 prosentin tasoa jo pian niille pankeille, jotka ovat stressitestissä. Mutta nyt ei vielä ole ihan selvää, miten tämä pannaan täytäntöön. Ja siksi hyvin kiireellisesti. Meidän täytyy antaa markkinoiden enemmän varmuutta. Varmuus näissä kysymyksissä vaikuttaa myöskin rahoitustilanteen vakauteen, koska markkinoilla tapahtuu jo liikehdintää. tiettyjen omaisuuserien osalta, koska siellä ei välttämättä ole otettu niitä huomioon. Ja tässä on nyt kehitystä tapahtunut väärään suuntaan. Eli on hyvin tärkeää, että täytäntöönpano on edelleen prioriteetti. Ja menisin vielä pidemmälle. Se on niin tärkeä asia myöskin pankkimaksujen suhteen, eli ne, jotka haluavat viivyttää täytäntöönpanoa ja haluat ehkä ottaa pankkimaksun aikaisemmin käyttöön, niin mielestäni se on väärä tapa, koska pankkien perustan vahvistaminen on paras tapa selvitä rahoituskriisistä. Eli en nyt sano, että olen vastaan tätä pankkimaksua, mutta meidän täytyy huolellisesti tarkastella näitä prioriteetteja, joihin pyrimme. Sitten onko tämä eurooppalainen lähestymistapa vai maailmanlaajuinen? Jollain aloilla voidaan mennä pidemmälle. Se ei ole ongelmallista minulle, mutta kommentoisin tätä maksimointiharmonisointia, jonka Karas on ottanut mukaan mietintöön. Olen tästä samaa mieltä, mutta me kaikki tiedämme, että tietyissä olosuhteissa, joissain jäsenvaltioissa, jonkin tyyppisissä pankeissa on mentävä pidemmälle. Ja on erittäin tärkeää, että me rajoitamme tämän tyyppisen maksimiharmonisoinnin yläpuolelle. Alankomaiden keskuspankki haluaa täydet toimivaltuudet ylittää tämä CD4-kriteerit tarvittaessa. Ja mielestäni tähän ei tulisi lähteä. Eli meillä pitää olla selkeät kriteerit ja myöskin pankkiviranomaisilla pitää olla valvontavaltuudet missä joustavuus on sallittua ja missä ei, koska me haluamme, että Euroopan sisämarkkinoilla tätä noudatetaan mahdollisimman pitkälti. Sitten maksukykykysymys. Olen samaa mieltä Vikin ja muiden kanssa. Meidän täytyy katsoa tätä maksukyvyn määritelmää ja minkä tyyppiset omaisuuserät otetaan huomioon. Otmanin kanssa tästä on jo puhuttu. Olet avoin tälle kysymykselle ja sitä vielä ei ole katettu tässä mietinnössä. Mutta yksi selkeä esimerkki tästä. Ei voi sanoa, että kaikki katetut obligaatiot ovat korkealaatuisia omaisuuseriä, eikä myöskään voi sanoa, että kaikki takeet ja kiinteistömarkkinoiden kannalta tärkeät omaisuusverät ovat subprime-omaisuutta. Esimerkiksi alankomaissa nämä yleensä ovat korkealaatuisia, ehkä parempia kuin osat näistä katetuista obligaatioista. Eli jos sanotaan, että yksi on hyvä ja toinen on huono, niin se aiheuttaisi suuria ongelmia joissain jäsenvaltioissa. Ja mielestäni, no se ei ole sitä mitä haluamme, eli korkealaatuisia omaisuuseriä joista tämä maksukyky koostuu. No sitten meillä on samantyyppistä omaisuutta. Voimme lyödä potentiaalisesti uusia systeemisiä riskejä, eli meidän pitäisi tähdätä monimuotoisuuteen, selkeisiin luotto, luottokelpoisuusmääritelmiin. Viki ja Filip puhuivat tästä ja ehkä esittelijän kanssa voimme vielä työstää tätä. Sitten yrityshallinnosta ja korvauspolitiikasta. Uudon kanssa olen täysin samaa mieltä tästä. Meidän täytyy tarkastella vielä tätä Otmarin lähestymistapaa liittyen korvauspolitiikkaan. Siinä pitää ottaa huomioon instituution pitkän ajan edut. Me haluamme keskipitkän ja pitkän aikavälin kestävyyttä ja siihen kannusteita, emmekä halua vain lyhyen aikavälin voittoja ja riskejä. Ja meidän täytyy sitten tehdä tästä vähän konkreettisempaa koska joissain jäsenvaltioissa tätä työstetään, toisissa ei. Eli silloin tilanne on hyvin hämmentävä. Ja tällä alalla myöskin täytyy edistää harmonisointia oikealla tasolla. Eli olen valmis keskustelemaan tästä ja meidän pitäisi tehdä tästä korvauspolitiikasta konkreettisempaa kriteerien suhteen ja se voidaan tehdä tämän direktiivin yhteydessä. Se on tehty aikaisemmin, eli tämä CRD4-direktiivi. Kiitos. Kiitoksia sitten Ludvigson. No kaikki nyt eivät saa puheenvuoroa tänään, mutta tämä on niin tärkeä mietintö, että meillä pitää olla aikaa keskustella tästä, eli tätä ei voida nyt hoputtaa. Eli täytyy jatkaa tätä sitten toisena päivänä. Ole, ole hyvä. Tack för Kiitos. Ja kiitos esittelijälle hyvästä esityksestä. Minulla on joitakin näkökantoja. Haluaisin aloittaa sillä, että asetan kyseenalaiseksi periaatteen maksimaalisesta harmonisoinnista. Se on tässä Basel 2-sopimuksen kanssa siinä, että otettaisiin maksimimääräyksiä pääomakatteille koko Baselin prosessissa. Tätä tavoitetta vaikuttaa myöskin vakauteen – pääomamarkkinoilla, koska se mahdollistaa se, että jotkin jäsenvaltiot voivat asettaa sellaisia pääomavaatimuksia, pääomavaatimuksia kuin tarvitaan kansallisella markkinoilla. Se johtaa siihen, että pankkisektori kokonaisuudessaan Euroopassa muuttuu epävakaisemmaksi. Periaate antaa myöskin suurempia riskejä veronmaksajille, mikä on syytä pitää mielessä. Miten sitten voisin puhua myöskin tästä toimeenpanosta. Komission ehdotus siitä, että jäsenvaltiot itse voisivat edetä nopeammin kuin mitä säädökset edellyttävät, esittelijä sen sijaan näyttäisi haluavan, että jäsenvaltiot, jotka ovat päässeet pitemmälle, niiden pitäisi hidastaa nopeuttaan. On hyvin tärkeää, että me noudatamme komission linjaa tässä asiassa. Jokainen jäsenvaltio Jokaisella jäsenvaltiolla täytyy olla mahdollisuus edetä nopeammin. Olisi väärä viesti EUn tasolta jarruttaa jäsenvaltioita, jotka tarvitsevat varmaa kansallista vakautta ja nopeaa toimenpanoa. Mitä tulee sitten velkaantumisasteeseen, se on asia, joka täytyy ottaa huomioon pankkisektorin valvonnassa. On täysin asianmukaista, että pankit julkistavat velkaantumisen velkaantumissa vuonna 2015 vuodesta lähtien. Tätä prosessia täytyy, tästä täytyy pitää kiinni. On selvää, että tällaista velkaantumisastetta täytyisi pankkien pyrkiä käyttämään pankkien on, pankit ovat olleet stressikokeen kohteena, mutta emme ole johtanut käytännössä mihinkään on 60 kertaa sen mahdollisuus varoja, jotka ovat 60 kertaa oma pääoma, mikä on nähtävissä taseissa. Tämä on nyt ottaa huomioon. Täytyisi olla, jos tämä olisi havaittu aikaisemmin, olisi voitu ottaa käyttöön asianmukaisia toimenpiteitä. Parlamentin kannalta täytyy ajaa sitä, että Euroopan pankkiviranomaisesta vahvistetaan sen sijaan, että poistettaisiin menoja ja, ja lykättäisiin määräaikoja. Pitäisi huolehtia siitä, että viranomainen saa resurssit, jotka tarvitaan jotta saadaan nopeaa, korkealaatuista ja kattavaa työtä. Meidän täytyy tarkastella komission budjetisystä täsmällisemmin. Ensimmäinen vaikutelmani on se, että komissio aivan, on aivan liian varovainen siinä, miten pitkälti henkilöstöä pitäisi vahvistaa pankkiviranomaisessa. Thank you. Next is... Kiitoksia sitten Permanche Beres. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin esittelijälle tästä ähm, asenteesta, jonka hän on omaksunut tässä keskustelussa. Se tekee mahdolliseksi nähdä mahdollisuuksia laajentaa ehdotuksia, joita ollaan nyt komission ehdotuksen pohjalta tehty. Tässä on tietynlainen katalogimainen rakenne. Tässä on muutamia asioita, jotka kiinnostavat minua erityisesti. Niihin muut puhut siis viittasivat. Ensinnäkin, mitä tulee suhteeseen Yhdysvaltojen kanssa. Tämä on hyvin perustavanlaatuinen kysymys ja tämä valiokunta ja parlamentti joutuu omaksumaan kantansa sen suhteen. Minä olen kuullut tässä rouva puheenjohtajan mielipiteen, ettei näin olisi, ettei tämä ole hyvin tärkeä kysymys. Kyllä se on me emme voi ajatella, että Euroopan unioni keskustelisi omasta kilpailukyvystään ilman, että se miettii muun maailman kilpailukykyä ja tilannetta. Ja minä muistutan teille, että äh, kriisiä käsittelevän mietinnön kohdalla parlamentti äänesti äh, näiden johtopäätösten puolesta. Me emme voi olla hiljaa ellemme saa kahdenvälisyyttä aikaan, meillä täytyy olla jonkinlainen poikkeuksellinen toimuvalta epäilemättäkin, jotta voisimme antaa varoituksen, mitä tulee siihen, että näitä sopimuksia ei ole noudatettu. Erityisesti Yhdysvallat ei ole sitä tehnyt, mutta tämä ei ole vain amerikkalainen ongelma, siis muutkin ovat syyllisiä, mutta erityisesti Yhdysvallat, mitä tulee transatlanttiseen vaihtoon. Me tulee sitten likviditeettikysymyksiin. Ehkäpä minä tässä kuulin väärin. Mutta minusta tuntuu siltä, että herra Karas, te ette nyt vielä puhuneet siitä, minkälaista oikeudellista instrumenttia tässä pitäisi käyttää. Meidän pitäisi keskustella siitä, onko meillä nyt tämän mietinnön ja tilanteen arvioinnin jälkeen me Teemmekö me sitten eh, selkeitä määritelmiä siitä, minkälaista likviditeettiä vaaditaan? Pitäisikö tässä olla uudenlainen säädöstä uutta lainsäädäntöä? Vai onko tämä jonkinlainen toinen taso lainsäädännössä? Tämä on hyvin tärkeä kysymys, sillä jos meillä on oma-aloitteinen mietintö, tämä on jälleen kerran asia, joka käsitellään myöhemmin. Ja samaan, tässä samassa eh, tilanteessa haluaisin puhua valtion velkakysymyksestä. Minä yhdistäisin tämän, eh, tämän riskin likviditeettiriskeen. Te, te, te puhuitte tästä nolla riskitasosta valtion velkakirjamarkkinoilla. Minä en oikein ymmärrä tätä. Tätä ei varmaan kukaan ole oikein ymmärtänyt ajatus, että ensi vuonna ensimmäinen kesäkuuta toivon, että tässä valti, val, tämä valiokunnan jäsenet ovat huomanneet asian, että Euroopan pankkiviranomainen on sanonut, että ensimmäinen kesäkuuta tilanne tulee muuttumaan, mitä tulee valtion pelkoihin. Tämä on aika uskomatonta. Markkinat ovat aivan kaauksessa ja meillä ei ole mahdollisuutta tehdä minkäänlaista eh, erotuomarointia tässä tilanteessa. Ja se, mikä on vielä pahempaa, mitä tulee epäselkeään tilanteeseen, epäröintiin, on se, että me haluamme nyt heti sitoutua Euroopan pankkiviranomaisen kautta siihen, että me siirrymme nollariskitasosta täyteen markkinariskiin nyt mielestäni jopa ennen kuin tämä herra Karasen mietintö hyväksytään, meidän pitäisi tutkia, mikä tilanne on. Olisi järkevää käsitellä tätä valtion velkakysymystä aivan samaan kuin me olemme likviditeettikysymystä käsitelleet ensin siis tutkia tilanne, jotta voisimme sitten sen jälkeen tehdä arviointimme ja päätöksemme. Sitten neljäs asia. Pankkitoiminnan jakaminen. Tässä Philippe Lambert ei läsnä, mutta olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan. Olen aivan varma siitä, että herra Karasi mietintö on yksi ankkureista, joka tulee tekemään mahdolliseksi erottelemaan erilaiset pankkitoiminnat. Ja meille tämä olisi aivan keskeinen asia niissä tarkistuksissa, joita on tehty. Viides osa, mitä tulee luottoluokituslaitoksiin. Tässä peräännymme suhteessa Basel kakkoseen, mutta olen aivan samaa mieltä siitä, että kun pk-yritysten luottoluokitukset ja niiden julkistaminen on hyväksytty, tietynlaista yliluottamusta on esiintynyt. Jos olemme tässä johdonmukaisia, meidän pitäisi tämän mietinnön kohdalla vetää pois kaikki viittaukset luottoluokituslaitoksiin sillä tämähän ei tarkoita että sitä, että luottoluokituslaitoksella ei ole mitään roolia, mutta niillä ei ole enää, tai ei olisi enää sellaista laillista legitimiteettiä, jonka lainsäätäjä olisi myöntänyt. Ja tämä olisi harmoniassa sen kanssa, mitä me olemme Lahosierin mietinnön suhteen päättäneet, missä tämä kysymys oli selkeästi yksi esiin tuotuja asioita. Se viimeinen kohta, mitä tulee täydelliseen harmonisointiin ja omiin varoihin. Tämä on mielestäni hyvin monimutkainen kysymys. Se tulee olemaan monimutkainen keskustelu. Asiat ei ole vielä kovinkaan paljon edenneet. Minä tuen samanakaan esittelijää. Meidän täytyy pyrkiä mennä mahdollisimman pitkälle, mutta täytyy ottaa huomioon kaikkien toimijoiden erityisluontoisuus. Tässä Kiitoksia. Kiitoksia. Uh, thank you very much. The interpreters have said they... Tulkit voivat vielä jäädä viideksi minuutiksi, eli pyytäisin, että kysyisin, haluaako esittelijä vastata johonkin kohtiin vai annammeko puheenvuoron Elisa Ferreralle? Elisa, ole hyvä. Minutes and then you'll have to use English. Viisi minuuttia sen jälkeen siirrymme sitten englanniksi. No problem. Thank you very much. I, I, I will be... Kiitoksia. Yritän nyt puhua lyhyesti. Jotkut näistä asioista, joista haluaisin puhua, ovat tulleet esille muissa puheenvuoroissa. Mutta haluaisin kiittää sinua kaikesta tekemästäsi työstä, koska tämä keskustelu on ollut meille kaikille hyödyllistä, koska tämä on todellakin hyvin keskeinen ja monimutkainen aihe. Pari asiaa, muistuttaisin, mitä on sanottu. Nämä palkkiot ovat tärkeä kysymys. Reaalitalous ja sen rahoittaminen on myöskin kysymys, johon täytyy puuttua. Valtion velat, maksukyky, siis siihen liittyvä pitkän aikavälin näkökohta. Siihen ei vielä ole riittävästi puututtu. Ja sitä voitaisiin vielä parantaa ja selventää. Sitten vielä pari muuta asiaa. Eli vakavaraisuus direktiivin ja systeemisten instituutioiden ja kriisinhallinnan välinen suhde. Tätä lainsäädäntöä tulisi vahvistaa. Ja sitten toinen asia, joka liittyy hyvin erityiseen tapaukseen, mutta joka on erittäin tärkeä tietyille bisnesmalleille. Ja nämä liittyvät siihen, miten hoidetaan nämä ei-toiminnalliset holding-yhtiöt – ja miten voidaan vähentää näitä vähemmistöintressejä. Tästä on puhuttu tarkistuksessa 40, mutta mielestäni on tärkeää, että tietyt liiketoiminnot vahvistavat sitä tapaa, jolla hoidetaan holding-yhtiöitä, joilla on vähemmistöintressejä, pankki, toiminnassa, mutta jotka itsessään eivät toi, ole toiminnassa ja ovat siis ei-toiminnallisia holdingyhtiöitä. Tässä tapauksessa, kun ajatellaan pääomavaatimuksia näiden holdingyhtiöiden osalta, jotka eivät suoranaisesti toimi pankkisektorilla, on asia, johon täytyy puuttua. Koska lainsäädäntöä on valmisteltu holdingyhtiöiden osalta ja pankkien osalta, jotka toimivat pankkialalla, mutta se olisi eettisesti kyseenalaista oikeudellisesti, jos tässä puututaan ei-toiminnallisiin holdingyhtiöihin. Meillä on kuitenkin vähemmistö edustusto pankeissa. Eli joillekin liiketoimintamalleille tämä on keskeisen tärkeää, erityisesti kun pankit ovat kehittyneet perheyhtiöistä ja sitten on kehittynyt holdingyhtiö, jolla on hyvin merkittävä rooli konsernin ja yksilön kannalta, mutta jotka itsessään niiltä itseltään ei voida vaatia, että niillä on riittävästi pääomaa, ikään kuin ne toimisivat pankkeina. Eli tämä on tärkeä tietyille yrityksille, ja tämän ainoa asia, jonka halusin erityisesti mainita, koska sitä vielä ei ole mainittu. Ja kaikista muista asioista, joista aluksi puhuin, no, tukisin vain sitä, mitä on sanottu, ja kiitos vielä kerran. Thank you very much. Kiitoksia. Nyt meidän täytyy päättää keskustelu tähän. Määräaikatarkistuksen jättämiselle on 27. helmikuuta. Ja kuten sanoin, varmasti monet muutkin vielä haluavat käyttää puheenvuoron, eli meidän täytyy löytää lisää aikaa puoli tuntia 45 minuuttia joku toinen kerta. Ja voimme jatkaa tätä ja sitten saamme vielä vastauksia esittelijältäkin. Eli kiitoksia.